Okay, colleagues, can we perhaps look to uh, make a start? Uh... Hyvät kollegat, voisimmeko aloittaa? Kresle tulee paikalle ihan kohta, mutta aloitamme nyt jo tämän kokouksen ja kollegat, tehän näette esityslistan edessänne. Ensimmäinen esityslistan kohta on esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei varmaan vastusta. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. No, ne nyt liittyvät kieliin, tulkattaviin kieliin. Tämä kokous myös suoratoistetaan internetissä ja ottakaa äänestyskortit, koska kohta kolme koska koskee <clears throat> äänestystä mietinnöstä. Kyse on seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuudesta. Martina ja Ines ovat esittelijöinä. Molemmat ovat vissiin paikalla, Ines. No, voimme siis mennä heti äänestykseen. Aloitetaan tarkistuksesta kolme. Puolesta vastaan hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty, öö, tyhjää hyväksytty. Viisi. Se on vapaa-äänestys puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kymmenen puolesta kymmenen vastaan siis hylätty. Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kym, yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Okei. Okay. Tarkistetaanko? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan tämäkin sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarvitaan vielä joku ylimääräinen äänestäjä. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 sitä ei äänestetäkään. 15 suullinen <clears throat> tarkistus vastustaako joku? Ei. Jos ei, niin äänestämme suullisine tarkistuksen puolesta vastaan. Tyhjää. No, tarkistetaan tämä. Tarkistetaan tämäkin. Varmaan taas sama tulos. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. just on one vote, I think. Taas yhdellä äänellä. Eli hyväksyttiin 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin, koska nämä ovat niin tiukkoja nämä äänestykset. Äänestys alkaa ja päättyy. Se on hyväksytty. Well, I, I think it, it was 12. Näytti siltä, että siinä oli 12 puolesta 9 vastaan. Kirjataan tämäkin tulos. Seuraava tarkistus on 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Päättyy. Tulos on hyväksytty. 19 puolesta vastaan <clears throat> tyhjää. Saamaa tulos. Haluaako joku tarkistaa? No, sähköisesti tarkistetaan tämäkin sitten. Äänestys alkoi ja päättyi. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Hyväksytty. 21 ja suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkastusta? Ei. Eli se otetaan mukaan. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kaksi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kaksi kuusi puolesta vastaan <clears throat> tyhjää. Hyväksytty 2, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 24. Siinä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Jos ei, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3-2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. <clears throat> Hylätty. Kolme kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Kolme kolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 ei äänestystä 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tar- ah, se oli hylätty. Sorry, Carrie, you are right. Ai, hyväksyttiinhän se sittenkin, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, se hyväksyttiin. Se oli 4-2, 4-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4-4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4-5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4-6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4-7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-8 ei äänestetä. 4-9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 erillinen äänestys ensimmäinen osa Tämä äänestyslista on vähän outo, mutta äänestetään ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. No tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 11 puolesta, 11 vastaan. 55 puolesta vastaan. Ai, puheenjohtaja korjaa ensin 54 puolesta, 54 vastaan. Tyhjä hyväksytty, 55. Haluatteko, että tarkistetaan 54? Äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 55. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 6-1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin sähköisesti. 6-1 äänestys alkaa. Vote is closed ja päättyy. Hylätty. <clears throat> kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme ja suullinen tarkistus. Vastustaako joku ei, eli otetaan se mukaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme loppuäänestykseen. Se tapahtuu sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos ei ollutkaan 11.11, vaan 22.0, mikä tarkoittaa sitä, että läpi meni hienosti. Onnittelut molemmille esittelijöille. Okay, now we effectively managed to switch. Yeah. So next... After the celebrations, perhaps we could uh, uh, continue uh, with the... No niin, nyt voimme jatkaa esityslistan parissa. Gresle ei ole vielä paikalla. Varmaan hän haluaisi tulla keskustelemaan kohdasta neljä. Se koskee valtuuskunnan matkaa Washingtoniin. Ähm, hänhän on tämän valtuuskunnan johtaja. Äh, mennään kohtaan viisi. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja on varmastikin paikalla, niin on esittelijäkin, joten voimme mennä tilintarkastustuomioistuimen <clears throat> kertomukseen, joka koskee Natura 2000 verkostoa. Ehkäpä Tomas voi aloittaa keskustelun esittelijän ominaisuudessa. Pane předsedající, dámy a pánové, na začátku mi dovolte, abych eh, poděkoval. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ihan aluksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta tai raportista sen vuoksi, että tämä on monista syistä hyvin tärkeä. Ensinnäkin Natura 2000 saa koko joukon varoja. Ja toisekseen on erittäin tärkeää, että, että tässä erityisraportissa tehdään selväksi se, miten se toimii, koska tässä on myös Euroopan unionin etuja. Odottelen hieman tässä, että salissa hiljenee. So Hyvät kollegat, olkaapa hiljempään, että voimme kuunnella esittelijää. Hyvä. Tämä on tilintarkastustuomioistuimelta jo yksi näistä useista raporteista liittyen siihen, miten Euroopan unioni toimii ympäristöasioissa. Ja ikävä kyllä täytyy todeta, että tilintarkastustuomioistuin on pettynyt tuloksiin. Euroopan unioni lähtee siitä, että ympäristöalalla olisi joku, joka johtaa näitä asioita, mutta kuitenkaan tärkeitä asioita ei aina huomioida. Kysymys on biodiversiteetin suojelemisesta, mikä on yksi kaikkein tärkeimmistä osista luonnonsuojelua. Natura 2000 strategiahan on äh, biodiversiteettien suojeleminen jäsenvaltioissa ja tämä on hyvin tärkeää. Ja on hyvin paljon mahdollisuuksia, mutta niitä ei käytetä optimaalisesti. Jäsenvaltiot eivät ponnistele tarpeeksi huolehtiakseen siitä, että tämä strategia toteutettaisiin välttämättömällä ja tarkoitetulla tavalla. Tässä projektissa jäsenvaltiot vain hoitavat osan vastuistansa ja tehtävistänsä, mitä tässä strategiassa on määritelty. Kaksi asiaa, jotka joihin kiinnitin huomiota. Ensinnäkin ympäristöhän on asia, joka on rajat ylittävä. Ikävä kyllä, rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltioiden kesken biodiversiteetin alalla ei toimi. Jäsenvaltiot eivät kykene tekemään kohdennettua yhteistyötä muiden sidosryhmien ja tekijöiden kanssa. Jäsenvaltioilla ei myöskään ole laadukasta materiaalia, mikä minun mielestäni on surullista. Ja sen vuoksi on hyvin vaikea arvioida, miten hyvin Natura 2000-strategia on toiminut. Sen vuoksi on todella tärkeää, että me saamme oikeat dokumentit, oikean informaation eikä vain tämmöisiä epämääräisiä kirjoitelmia, jossa ei kerrota koko totuutta jäsenvaltioista. Minä haluaisin, että jäsenvaltiot nyt hyvin tarkkaan katsoisivat, miten heidän rajat ylittävä yhteistyönsä toimii, koska eh, heidän täytyy käyttää kommunikointikanavia ja sitä kautta tehdä hyvää yhteistyötä. On tärkeää myös, että komissio johtaisi jäsenvaltioita paremmin, tukisi jäsenvaltioita paremmin niin, että voitaisiin auttaa jäsenvaltioita harmonisoimaan sääntöjä sen vuoksi, että äh, tämän työn täytyy tapahtua harmonisoidulla tavalla tulevina vuosina. Meillä on PAF eli hankkeen toimintajärjestystä koskevat puitteet – ja jäsenvaltiot eivät anna luotettavaa tietoa, joka merkitsee sitä, että komission pitäisi ottaa käyttöön tiukemmat menettelytavat. Meidän täytyy saada hyvää tietoa tältä alalta. Hyvät naiset ja herrat, vielä viimeinen huomio. Todellakin biodiversiteetin suojeleminen on asia, jossa voisimme tehdä huomattavasti enemmän. Ja on ehdottomasti niin, että jäsenvaltioiden täytyy olla tehokkaampia ja tämä koskee myös komissiota. Jos me emme saa tätä hoidettua, niin kaikki se raha, mitä me tähän pumppaamme Natura 2000-projektiin, siis on ainoastaan tippa valtameressä, eikä siitä tule mitään tuloksia. Eikä se johda siihen, että Euroopan unioni hyvin suojelisi sitä, mikä on unionin tärkein asia, nimittäin oma luonto. Thank you very much, uh, for... Kiitoksia kovasti tästä. Ja ehkä voisimme nyt pyytää tilintarkastustuomioistuimen edustajaa esittelemään erityiskertomuksensa. Uh, thank you. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos, kiitos puheenjohtaja Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo ja kunnia minulle saada esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen raportti Natura 2000-verkosta. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Stahovskia hänen erittäin hyödyllisistä suosituksistaan. Natura 2000-verkosto perustuu Habitat-direktiiviin ja lintudirektiiviin ja se on avainelementti EUn 2020-strategia, jossa halutaan pysäyttää biodiversiteetin häviäminen. Natura 2000-verkosto koostuu 27, yli 27 000 alueesta joka puolella Eurooppaa, jossa suojellaan erilaisia luontotyyppejä ja ää, eläinlajeja. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että ne perustavat, hallinnoivat ja rahoittavat Natura 2000. Kuusi vuotta sen jälkeen, kun on määritelty yhteisön kannalta tärkeä alue, jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön ja hyväksyä soveliaat suojelukeinot niin, että voidaan suojella oikealla tavalla – luontotyyppejä ja eläimiä. Sosiotaloudelliset aktiviteetit eivät ole kiellettyjä Natura 2000-alueilla, mutta jäsenvaltioiden täytyy vaalia tätä aluetta niin, että se ei vaikuta huonolla tavalla tämän alueen äh, tähän alueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tällainen mahdollinen toiminta täytyy arvioida. Ja äh, tällaista projektista voidaan sopia mikäli on huolehdittu siitä, että näillä taloudellisilla toimilla ei ole mitään negatiivista vaikutusta alueeseen. Me arvioimme, onko Natura 2000 hallinnoitu, rahoitettu ja valvottu oikealla tavalla. Me kävimme komission ja, kanssa viidessä jäsenvaltiossa kahdeksalla biomaantieteellisellä alueella ja 24 Natura 2000 alueella. Me teimme myös äh, kyselytutkimuksen muissa 23 jäsenvaltioissa, jotta saisimme informaatiota heidän hallintajärjestelmistään sekä julkisesta rahoituksesta. Meidän raporttimme pääviesti on se, että äh, samalla kun Natura 2000 on hyvin tärkeä rooli biodiversiteetin äh, suojelussa, tarvitaan siitä huolimatta vielä paljon edistystä, jos me haluamme saavuttaa tavoitteet. Olen jakanut tämän raportin kolmeen osaan. Ensimmäisessä raportin osiossa me tutkimme sitä, miten jäsenvaltiot ovat hallinnoineet Natura 2000 verkkoa. Natura 2000 täytäntöönpano vaatii tiukkaa koordinointia eri viranomaisten kanssa ympäristö, maatalous, teollisuus ja muilla sektoreilla, samoin kuin eri sidosryhmien kanssa, maan käyttäjien ja omistajien kanssa. Näissä jäsenvaltioissa, joissa me vierailimme, me löysimme esimerkkejä puutteellisesta koordinoinnista avain sidosryhmien kanssa. Samoin yhteistyö rajat ylittävästi yleisten lajien ja luontotyyppien suojeluksi ei ollut riittävää. Samoin kuin ylläpitävät toimenpiteet, jotta voidaan ylläpitää luontotyyppejä ja eläimiä ja kasveja täytyisi toteuttaa tehokkaammin. Me löysimme myös myöhästymisiä siinä, miten on täytäntöön pantu näitä toimenpiteitä kaikissa näissä viidessä jäsenvaltioissa. Samoin kuin esimerkkejä siitä, että näitä toimenpiteitä ei ollut määritelty tarpeeksi tarkalla tavalla. Suunnitellut projektit Natura 2000 aloilla täytyy arvioida tavoitteiden valossa. Kaikki nämä jäsenvaltiot, joissa me vierailimme, olivat tehneet tällaisia arviointeja mutta kuitenkin suurimmassa osassa tapauksia oli ongelmia. Näihin kuului esimerkiksi se, että projektin äh, vaikutusarvioinnissa oli puutteita. Sen lisäksi äh, asiakirjat olivat äh, puutteellisia tai tätä arviointia ei ollut tehty pätevän henkilökunnan toimesta. Ja sen lisäksi näiden projektien mahdollista kumuloivaa vaikutusta ei oltu huomioitu lainkaan. Sen lisäksi komissio on aktiivisesti valvonut Natura 2000 täytäntöönpanoa, mutta me kuitenkin suosittelemme, että komissio lisäisi ponnisteluitaan ja esimerkiksi parantaisi omia asiakirjojaan opasasiakirjojaan ja myös erilaisia seminaarejaan. Toisessa osassa me olemme arvioineet, että onko Natura 2000 rahoitettu hyvällä tavalla. EU-lähestymistapa äh, Natura 2000 ohjelman täytäntöönpanon rahoitukseen on tehty lähinnä EUn rahoituksesta, lähinnä YMPstä, rakenne- ja kohesiorahastoista. Eli äh, on paljon erilaisia mahdollisuuksia tukea biodiversiteettiä eri rahoitusohjelmista. Meidän mielestämme EUn varoja ei kuitenkaan mobilisoitu tarvittavalla tavalla Natura 2000 hallinnan tukemiseksi. Emme myöskään saaneet luotavaa, luotettavaa informaatiota Natura 2000 kustannuksista ja sen rahoituksesta EUn budjetista. Nämä hankkeen toimintajärjestystä koskevat puitteet, PAF, ovat tällainen strateginen suunnitteluväline, kun määritellään Natura 2000 rahoitustarpeita ja prioriteetteja kansallisella tai alueellisella tasolla. Ja jäsenvaltiot ovat niitä eh, toteuttaneet yhdessä komission kanssa. Ja me olemme kuitenkin sitä mieltä, että näissä PAFissa ei anneta täydellistä kuvaa nykyisestä EUn rahoituksesta vuodesta 2013 vuoteen 2020 asti. Natura 2000 oli vain yksi näistä tavoitteista näissä operationaalisissa kehitysohjelmissa nimenomaan kaudelle 2014-2020. Meidän mielestämme nämä asiakirjat eivät täysin heijastelleet näitä rahoitustarpeita, jotka identifioitiin PAFissa. Esimerkiksi me löysimme tapauksia, jossa oli rahoitettu tiettyjä ohjelmia, jotka kattoivat vain joitakin tiettyjä lajeja tai luontotyyppejä, eikä niissä myöskään täysin katettu taloudellisia, taloudellisia kuluja, joita syntyi Natura 2000 noudattamisesta. Kolmannessa osassa tutkimme, onko tätä ohjelmaa valvottu tarpeellisella tavalla. Valvonta- ja raportointijärjestelmät eivät olleet riittäviä, jotta voitaisiin saada kunnollista informaatiota Natura 2000 tehokkuudesta. Tässä on indikaattoreita, rahoitustasolla, mutta ne eivät kuitenkaan anna kokonaista kuvaa siitä, mitä Natura 2000 on tehty. Ne antoivat enemmänkin tällaisen äh, yleisen kuvan sen sijaan, että olisi äh, spesifioitu tavoitteita suojelluilla aloilla. Ja näillä Natura 2000 alueilla äh, valvonta ei aina ollut ollut kunnolla valmisteltua, eikä sillä ollut kunnollisia aikatauluja. Ja standardit data lomakkeet, jossa olisi ihan perustietoa tämän alueen luonteen piirteistä, niitä ei oltu ajantasaistettu. Ja mitä tulee näihin suojeltuihin äh, luontotyyppeihin ja äh, lajeihin, niin se tieto, mitä komissiolle toimitettiin, ei ollut riittävää. Sen lisäksi me äh, suosittelemme, että parannettaisiin Natura 2000 hallintaa ja johtamista ja komission pitäisi antaa jäsenvaltioille ohjausta harmonisoidulla ja luotettavalla tavalla sekä myös tällaiset Natura 2000 indikaattorit jäsenvaltioille kaikista EUn varoista. Ja jäsenvaltioiden pitäisi sitten viedä loppuun suunnitelmansa siitä, millä tavalla ylläpidetään näitä, tai toteutetaan näitä toimenpiteitä. Kiitokset huomiostanne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä esity- esityksestänne ja nyt antaisin puheenvuoron jäsenille ja komissiolle ja lopuksi tilintarkastustuomioistuin ja esittelijä saavat vielä puheenvuoron. Ensimmäiseksi Ali saa puheenvuoron. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä, tilintarkastustuomioistuimen edustajat, kollegat, kiitän tilintarkastustuomioistuimen kertomusta koskien Natura 2000 verkoston mahdollisuuksia. On hyvä eritellä, mitkä ovat jäsenvaltioille, mitkä ovat komission vastuulla, mitkä asiat. Haluan myös kiittää esittelijää tästä työasiakirjasta. Tämä on kattava ja tässä katetaan kaikki eri osa-alueet, joita käsitellään tilintarkastustuomioistuimen asiakirjassa. Tämä on hyvä pohja, kun käsitellään Natura 2000 täytäntöönpanoa. Natura 2000 on erittäin tärkeä rooli Euroopan biodiversiteetin suojelussa. Se olisi pantava täytäntöön asianmukaisella tavalla. Tätä silmällä pitäen on tärkeää, että maanomistajat ja maan käyttäjät ovat mukana tässä työskentelyssä. Lisäksi on tärkeää, että arvioidaan verkoston tehokkuutta. Tämä on erityisen tärkeää onnistumisen kannalta. On useita huolenaiheita. Nämä PAF, PAFit antavat epäuskottavan kuvauksen siitä, miten täytäntöpano on onnistunut. Ja lisäksi ähm, määrärahoja ei voida selkeästi määritellä, mitkä on varattu Natura 2000 käyttöön. Meillä on kysymyksiä komissiolle. Komission perustelut sille, miksi ei arviointia tehty vuoteen, vuoden 2016 syyskuun loppu mennessä, ei ole mitenkään vakuuttava. Etten tässä nyt kiertele ja kaartele. Komissio hyväksyy, että ohjaasekirja on hyvä jakaa, mutta komissio vetoaa rahallisiin rajoituksiin, että tämä asiakirja, asiakirja ei saa käännettyä eri kielillä. Tätä käytetään kaikkialla Euroopassa, joten miksi tätä voitaisiin kääntää muille kielille. Sitä kääntää myös parlamentissa. Komissio hyväksyy kaikki suositukset. Mitä mekanismeja käytetään, jotta voidaan valvoa näiden suositusten täytäntöönpanoa? Mr. Flanagan. Flanagan seuraavaksi. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia tästä kertomuksesta ja myös esittelijälle hyvästä työstä. Lienee paikallaan sanoa, että jos Natura 2000-ohjelmaa ei olisi olemassa, minäkään en istuisi täällä nyt. Ja syy siihen, että sanon näin, on se, että minä äh, ryhdyin eurooppalaiseen politiikkaan, koska meillä Irlannissa oli sellainen tilanne, jossa meillä oli tällainen ylhäältä alaspäin tuleva päätöksenteko. Päätöksiä tuputettiin meille ilman, että meitä kuultiin, ja <clears throat> kun naapurin ensimmäisen kerran kuulivat Natura 2000, niin se tapahtui, kun poliisi ää, äh, hyökkäsi ihmisiä vastaan, kun he ää, äh, ottivat polttoainetta soiltaan. Näin meillä on tehty aina. Ää, äh, on se hyvä tai huono asia. Sillä me talojamme äänitimme. Ja, ja minun isäni ja muutkin to, kantoivat tätä polttoainetta meille kotiin ja olimme järkyttyneitä, kun meille sanottiin, että saisimme jopa puolen miljoonan euron sakot ja viiden vuoden vankilatuomion enemmän kuin raiskauksesta usein saa tässä maassa. kun teimme vain sellaista, mitä olemme tehneet vuosisatoja, ja minä väitän, oliko se, oliko se oikein vai väärin, että niin teimme, vaan Haluan tässä, vain, olen halunnut pohtia, miten tämä toimisi paremmin. Kaikki tämä olisi toiminut paremmin, jos ihmisiä olisi kuultu etukäteen, mutta heitä ei kuultu. Ja tämä päätyy sellaiseen tilanteeseen, toivottavasti ihmiset oppivat tästä, tilanteeseen, jossa meillä oli satoja ja taas satoja ihmisiä pubissa eräänä iltana. Siellä oli poliiseja mukana, heillä oli konepistoolit, rynnäkkökiväärit ja yrittivät tai aseet ja yrittivät estää ihmisiä tulemasta. Oliko sekin oikein, niin siitä voidaan keskustella, mutta eh, tila, tilanne ei, ei sujunut kauhean hyvin. Tulen siis Irlannista. Eh, usein ihmiset ajattelevat, että eh, Irlanti on vihreä. Se on vihreä hyvästä syystä, koska meistä ei ole kivaa tuhota maatamme. Me haluamme hoitaa sitä. Ja jos meille olisi puhuttu etukäteen tästä asiasta, se olisi toiminut paljon paljon paremmin. Ja <clears throat> Tarkoitushan on ollut suojella ympäristöä. No, jo pitkän pitkän ajan luonnonsuojelua environmentalist oli Irlannissa eh, tavallaan kirosana, mutta ilman eh, luonnonsuojeluita me emme olisi edes olemassa. Eli jos te haluatte toimia oikein, niin täytyy puhua ihmisille ruohon juuritasolla, koska me saimme, me, meitä kuultiin sillä tavalla, että ensin ammuttiin. Ensin hutkittiin ja sitten vasta tutkittiin, mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Ja jos vielä saa vähän puheaikaa, vielä yksi asia. Vasen käsi ja oikea käsi, kun eivät tiedä mitä ne tekevät. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne Irlannissa, että meillä on Natura 2000-alue, meillä on SSE, jonka nimi on Lockhart, ja neljä vuotta sitten kunta otti tästä äh, järvestä äh, vettä, ei tarvittu mitään äh, vedenottolupaa. Ja sitten vesipuitedirektiivistä huomattiin, että Eurooppa vaatii, että tätä järvivettä ei saa juoda, koska siinä on jotain tiettyä ainetta. Yhdessä direktiivissä sanottiin, että vettä ei saa juoda, jos sitä ei käsitellä, mutta Natura 2000 ja lintu- ja habitat-direktiivi sanoi, että sinne ei saa rakentaa vedenkäsittelylaitosta, joten nyt on sellainen tilanne, että tämän alueen ihmisillä on vaihtoehtona myrkyttää itsensä tai noudattaa eurooppalaista lakia, mutta yksi laki on ristiriidassa toisen kanssa – ja nämä ihmiset ovat kyllä halukkaita, ihan valmiita siirtymään toiselle järvellekin. Tämä on vain tällainen tilapäinen tilanne ja on ihan mahdollista, että ongelmaa ei tule. Mutta nyt tilanne Iranissa on se, että meillä on ö, laki, ö, joka estää ihmisiä Ähm, käsittelemästä vettä ja toisaalta laki, joka pakottaa käsittelemään vettä. No minä haluan suojella ympäristöä, minulla on lapsia ja toivottavasti hekin saavat lapsia. Äh, mutta on ihan naurettavaa, että tarvitaan sellainen väline, jossa tämä käsi tietää, mitä tämä käsi tekee. <clears throat> Muuten e, ei hyvä heilu. Äh, tällä hetkellä ihmiset pitävät ympäristön suojelijaa vihollisinaan. Ei se ole oikein, mutta se tapahtuu syystä ja tähän syyhyn täytyy puuttua Yksi syy on, se, on konsultaation puute ja sitten ongelma <clears throat> kun on ongelma, pitää pohtia, miten se voidaan ratkaista. No tämä tarkoittaa sitä, että jos tällainen vedenkäsittelylaitos rakennetaan toiselle järvelle, niin siihen voi mennä neljäkin vuotta. Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jossa ristiriidat ja ongelmat voidaan ratkaista. Ja jos te saatte kansan tuen jollekin hankkeelle, niin se sujuu kyllä paljon paljon parempi kuin jos teidän täytyy tuputtaa nämä asiat väkisin heille. Eli ratkaisu, ratkaisu on se, että pitää puhua ihmisille ensin, sillä tavalla saa myös vastineet rahalle. Kiitos. You, Mr. Flanagan. Uh, next speaker, Mrs. Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön. Kiitos. Kysymys biodiversiteettistrategian täytäntöönpanosta on ollut epätyydyttävä. Ja sen me totesimme jo tuossa arvioinnin puolivälissä. Saimme erittäin hyvän mietinnön parlamentista ja se, mitä me silloin vaadimme ja mistä me puhuimme, on nyt vahvistunut tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Ja myös esimerkiksi tämä parempi lainsäädäntötyö sen, tässä samalla sen työssä, niin me olemme miettineet sitä, että äh, kun meillä on äh, nämä kaksi tavallaan pilaria, suojelupilaria äh, erillään, niin osoittaa, että tämäkin on johtanut eh, jäsenvaltioissa tyytymättömyyteen ja olen eh, nyt kiitollinen siitä, että komissio omassa arvioinnissaan on tullut siihen johtopäätökseen eh, samaan johtopäätöksen, mitä parlamentti on aina sanonut. Eli se, missä nämä direktiivit täytäntöön pannaan hyvällä tavalla, missä niitä hallinnoidaan hyvin, eivätkä suunnitelmat ole vain paperilla ja siellä, missä myös on jo kunnollista rahoitusta, siellä tämä lainsäädäntö tukee biodiversiteetin kattoamista ja auttaa myös aktiivisesti siihen, että lajien moninaisuutta tuetaan Euroopassa. Tilintarkastustuomioistuimen raportissa otettiin monia asioita esiin ja kiittäisin myös kollega Tomasia siitä, että kaikki on mainittu ja olen täysin vakuuttunut siitä, että olin, ajattelinkin, että komissio olisi puhunut ensimmäisenä ja kertoisi, että teillä on tämä 27. huhtikuuta esitelty toimintaohjelma, jossa esimerkiksi kohta kaksi on se, että lisätään tukirahoja Natura 2000 edistämiselle ja täytäntöönpanolle. Ja myös kommunikoinnin parantaminen on erittäin tärkeää. Toivon mukaan komissio ottaa nyt vielä kantaa tähän tilintarkastustuomioistuimen raporttiin. Minulla ei ole mahdollista vielä syventävästi lukea näitä mietintöjä ja raportteja ja toimintasuunnitelmia, mutta ne, me saimme nämä kovin myöhäisessä vaiheessa. Öö, uskomme kuitenkin, että tässä, tämä on hyvä väline yhdessä meidän välineittemme kanssa koska kuten tilintarkastustuomioistuinkin sanoi, indikaattoreita puuttuu aika paljon tälle työlle. Toivon kuitenkin, että tämä saadaan äh, täytäntöön pantua ja olen ihan äh, luottavainen siihen, mitkä tavoitteet ja tarkoitusperät ovat. Mutta se, että tähän pitäisi saada lisää rahoitusta, sehän on ihan selvää ja että budjetissa, yhteisen maatalouspolitiikan budjetissa jaettaisiin näitä varoja paremmin tällaisille projekteille. Ja minusta tämä nyt on hyvä alku, tämä varojen uudelleenjako YMPn budjetissa se on pieni askel, mutta ehkäpä kuitenkin sitä lähdetään eteenpäin ja ehkäpä komissio voisi kertoa meille hieman enemmän tästä 15-kohtaisesta toimintasuunnitelmastaan. Thank you. Mr. Javo, next. Yeah, thank you, Chair. Javo. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta erinomaisesta erityiskertomuksesta. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Natura 2000 verkosto on tärkein toimenpide, tärkein väline, joka Euroopan unionilla on, jotta biodiversiteettiä voidaan ylläpitää. Ympäristövirastojen kertomus muutaman vuoden takaa osoittaa, että mikäli ympäristöasioiden kanssa on kehitytty, niin siitä on kiittäminen lintuja luontotyyppidirektiiviä ja Natura 2000 aluetta. Tämä on erityisen tärkeä aihe ja olen varsin tyytyväinen, että tästä nyt tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus olisi ollut melko lailla hyödyllisempää, mikäli tämä olisi ollut tässä arviointivaiheessa, kun tätä lintujen luontotyyppi direktiivi ja Refitin puitteissa arvioitiin uudelleen. Tämä olisi näyttänyt komissiolle, kuinka tärkeitä nämä direktiivit ja kuinka tärkeää Natura 2000 on. Komissio tuli siihen tulemaan, että nämä ovat käypiä direktiivejä ja että niitä tulisi panna täytäntöön huolellisemmin. Toimintasuunnitelma on juuri julkaistu. Loppujen lopuksi tämä on ihan hyvä lopputulos, mutta kenties parempi koordinointi eri toimijoiden välillä voisi auttaa myös meitä parlamentaarikkoja työskentelemään asian parissa. Haluaisin korostaa joitain päätelmiä erityiskertomuksesta. Mainitaan, että jäsenvaltiot eivät hallinnoi Natura 2000 verkostoa kunnollisesti. Me olemme tästä puhuneet jo pitkään, mutta Tämä ei ole asia, josta, johon on kiinnitetty riittävästi huomiota. Eri koordinointi viranomaisten välillä on erityisen huono. Natura 2000 puolta pidetään ainoastaan luonnonsuojeluasiana, vaikka se liittyy tiiviisti maaseudun kehittämiseen, maatalouteen ja tarvittaisiin parempaa koordinaatia eri viranomaisten välillä. Tärkeää olisi myös se, ja tämä mainitaan kertomuksessa, että suojelutoimenpiteet useimmiten lykkääntyvät. Ja mikäli on tartuttava härkää sarvista, niin, niin ei kuitenkaan tehdä riittävän ajoissa on useita hankkeita, joissa jäsenvaltiot eivät kunnollisesti arvioi projekteja, eri hankkeita sen suhteen, miten ne vaikuttavat Natura 2000-verkostoon. Annetaan usein vihreää valoa sellaisille hankkeille, jotka haittavat Natura 2000-alueita. Tästä ei olla riittävän tietoisia ja Euroopan toimielimet eivät ponnistele riittävästi, jotta pannaan täytäntöön nämä lintu- ja luontotyypidirektiivit mukaisella tavalla. Lisäksi on tärkeää katsoa, miten eurooppalaisia varoja käytetään Natura 2000-verkoston puitteissa. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että näitä varoja ei valjasta käyttöön kunnollisella tavalla. Varoja olisi käytettävissä, mutta hankkeet eivät ole riittävän hyviä jäsenvaltiot eivät ehdota riittävän hyviä hankkeita, jotta ne saisivat rahoituksen. Joten olisi tärkeää, että nämä olemassa olevat varat valjastettaisiin paremmin käyttöön. Toisaalta varoja ei ole riittävästi, että Natura 2000 suojelua voitaisiin suorittaa merkittävästi paremmin. Minulla olisi kommentteja ei niinkään tilintarkastustyömeistuimelle, vaan pikemminkin komissiolle. Varmasti ymmärrätte tämän. Ensimmäinen kysymys koskee täytäntöönpanoa ja Natura 2000 hallintaa. Minulle ei ole täysin kristallin kirkasta tästä toimintasuunnitelmasta, miten komissio tukee aktiivisesti jäsenvaltioita – alueellisia ja paikallisia toimijoita siinä, että laaditaan asianmukaisia hallintasuunnitelmia. 50 prosentilla näistä Natura 2000 alueista on tämä hallintasuunnitelma. No, en tiedä, olisivatko kaikki hallinto, hallintasuunnitelmat hyviä, mutta mielestäni olisi kuitenkin tärkeää, että komissio painostaa alueellisia ja paikallisia viranomaisia, jotta tällainen suunnitelma laadittaisiin. Seuraava kommentti liittyy myös tähän aiheeseen, miten parantaa ympäristötarkastuksia jäsenvaltioissa. Natura 2000 alueiden suojeleminen on ympäristöviranomaisten, mutta nämä tarkastukset eivät ole niiden vaatimalla tasolla. Olisi tärkeää, että komissio auttaa jäsenvaltiota, jäsenvaltiota panemaan nämä täytäntöön nämä tarkastukset ja toisaalta komissio pitäisi painostaa jäsenvaltiota toteuttamaan nämä paremmin. Seuraava kysymys koskee rahoitusta ja seurantaa Natura 2000-hankkeessa. Miten biodiversiteetti suojelussa ja luonnon suojelussa voidaan tukkia nämä budjettivajeet vuoden 2020 jälkeisenä aikana. Nyt on mitä nimittäin niin, että käytetään paljon varoja maataloustukiin, maaseudun kehittämiseen, ja nämä ovat usein haitallisia ympäristölle. Sitten samaan aikaan käytetään lisää EU-varoja, jotta voidaan siivota sotkut, joita on aiheutettu EU-varoilla. Olisi tärkeää, että biodiversiteetin suojelu valtavirtaistettaisiin ja että EU-politiikassa yleisesti jotain kiinnitettäisiin enemmän huomiota biodiversiteettiin. Olisi hyvä, että luodaan järkevä yhteys ympäristön ja rahoitusohjelmien välille. Tärkeää ei olisi kiinnittää ainoastaan huomiota biodiversiteettiin EU-hankkeiden ja EU-rahoituksen puitteissa, vaan olisi hyvä että kiinnitetään huomiota tähän korvamerkittyyn biodiversiteettiin rahoitukseen. Olisi hyvä, että tietty määrä EUn talousarviosta varattaisiin biodiversiteettitoimiin, kuten ilmastotoimiinkin varataan 20 prosenttia vai mitä sitä varataan. Life ja Life Plus-hankkeet ovat, vasta, ovat sellaisia hankkeita, jotka voisivat rahoituksesta nauttia. Meidän on käytettävä EU-varoja tehokkaasti. Ei ole järkevää, että sitä käytetään siivomaan niitä sotkuja, joita on muilla EU-varoilla aiheutettu. Thank you. Um, that discussion generated a... Niin, tämähän keskustelu kirvoitti useita kysymyksiä ja suurin osa kysymyksistä on kohdennettu komissiolle. Meillä on Ricardo Rossa komissiosta, joka pystynee vastaamaan näihin kysymyksiin, joita edustajat ovat esittäneet. Kiitoksia puheenjohtaja ja anteeksi, että tulin myöhässä tähän tärkeään tilaisuuteen. Toivottavasti pystyn vastaamaan ainakin niihin kysymyksiin, jotka itse kuulin. Ensimmäinen kommenttini olisi se, että komissio on tyytyväinen tähän erityiskertomukseen, koska se on aika pitkälle samoilla linjoilla meidän päätelmiemme kanssa ja sen mukaan direktiivit ovat tarkoituksenmukaisia, mutta täytäntöönpanoa tulisi parantaa. Ja kun nyt olen kuunnellut täällä muutamia puheenvuoroja, niin tulipahan tässä mieleeni että se tapa, jolla Natura 2000 on täytäntöön pantu, ei välttämättä ole direktiivin hengen ja kirjaimen mukaista, joten on hyvä, että mm, ymmärretään, että nämä menneisyyden haavat saattavat johtua ehkäpä huonosta koordinaatiosta tai huonosta ää, <clears throat> täytäntöönpanosta. Ei se tarkoita sitä, että meillä nyt olisi jokinlainen taikasauva, jonka avulla voisimme päästä eroon kaikista ongelmista, mutta jotain täytyy vielä tehdä. Ja kuten ää, äh, voitte nähdä, niin tämä ää, äh, Nature Action Plan ää, äh, on omiaan parantamaan ää, täytäntöönpanoa ja se on myös omiaan parantamaan tavoitteiden toteuttamista. Eli kyse on siis näiden hankkeiden toteutusjärjestämispuitteistosta, joka on omiaan auttamaan näitä asioita ja myös parantamaan koordinaatiota. Sehän, sen puuttumistahan on valiteltu. Eli olemme tyytyväisiä esittelijän suosituksiin ja olemme kyllä sitäkin mieltä, että olemme jo puuttuneet näihin ongelmiin hiljattain hyväksymämme toimintasuunnitelman kautta. Kyse on komission toimintasuunnitelmasta, jonka kymmenen komissaaria laativat. Siellä oli myös Timmermans ja Katainen johdossa. Ja alueiden komitea otettiin myös mukaan tähän hankkeeseen, jotta myös alueissa ja kunnissa voitaisiin toimia paremmin. Ja parlamentin päätöslauselma tietysti myös vaikutti meidän suunnitelmaamme, joten me olemme ottaneet senkin huomioon. Olemme myös ottaneet huomioon tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ne, niidenkin tarkastustulokset ovat vaikuttaneet meidän toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma tulee kattamaan toimia, joita täytyy täytäntöönpanna tämän vuoden alusta aina vuoteen 2019. Ja jossain vaiheessa haluaisin, tai yksi asia, jonka haluan tehdä selväksi, on se, että toimintasuunnitelma ei tietenkään voi ennakoida niitä keskusteluja, joita käydään MFFn tarkistuksen yhteydessä tai ympin yhteydessä. Mutta Siinä kyllä puhutaan rahoituksesta, puhun siitä kohta vähän enemmän. Meillä on useita prioriteetteja. Yksi on ohjaustieto ja parempi koordinointi. Sitten meillä sitten me puhumme sääntöjen noudattamisen vahvistamisesta, investointien vahvistamisesta niin, että saadaan synergiaa EU-rahastojen kanssa. Ja sitten yksi tavoite on tietysti parempi kommunikaatio ja sitouttaminen. Ensimmäisestä sanoisin seuraavan asian. Meidän tarkoituksemme on auttaa jäsenvaltioita hankkiutumaan eroon tarpeettomasta taakasta. Meillä on aivan liikaa erilaisia esteitä, ja jos me voisimme jollain tavalla virtaviivaistaa prosesseja, niin varmasti direktiivin täytäntöönpanokin olisi sujuvampaa. Eli toimintasuunnitelmassa kavala muun muassa uutta ohje, ohjeistusta, jotta ja tarkoitus on myös antaa jäsenvaltioiden viranomaisille mekanismeja ja keinoja varmistaa se, että menettelyt ovat har- yhdenmukaisempia keskenään eri jäsenvaltioissa. Ja on tietenkin, tietenkin tämä komission suuntaviiva-asiakirja tullaan kääntämään kaikille kielille ja siitä laaditaan yhteenvetojakin. Me aiomme myös antaa suosituksia, joiden avulla on tarkoitus parantaa Natura 2000-ohjelman toimien vaikutusten arviointia ja artikla 6 Habitat-direktiivissä on tässä avainasemassa. Se varmasti auttaa meitä ymmärtämään sen, että tässä direktiivissä ei ole ainuttakaan sanaa, jossa estettäisiin vedenkäsittelylaitoksia, laitosten rakentaminen siellä, missä niitä tarvitaan. Ja jos puhutaan näistä verkostoista, erityisesti vesistöalueilla, <clears throat> niin niiden lisäksi meidän täytyy varmistaa se, että kaikilla muillakin alueilla on suojelutoimia olemassa. Monis, monilla alueilla ei ole tällaisia hallinnointisuunnitelmia. Ratkaisevatko ne kaikki ongelmat? No eivät tietenkään, mutta jos kaikki tehdään niin, että kuullaan sidosryhmiä ja maanomistajia, niin suuri osa ongelmista voidaan estää, kun saadaan, löydetään yhteinen sävel. Eli komissio toisaalta pyrkii pitämään huolta sääntöjen noudattamisesta, mutta myös tukemaan jäsenvaltioiden toimia. Tilintarkastustuomioistuimen raportissakin oli useita suosituksia, mm, ja niiden mukaisesti mekin haluamme saada käyttöön aluekohtaisia suojelutoimia ja tavoitteita meidän toimintasuunnitelmassamme puhutaan juuri tästä asiasta ja teemme niin kuulemalla sidosryhmiä. Ja toimintasuunnitelmassa on myös yksi toimi, jonka tarkoitus on parantaa tietoisuutta ja mm, tietojen saatavuutta. Ja tietenkin eh, biodiversiteettiä tulisi eh, parantaa. Se on Natura 2000-ohjelman mukaista toimintaa ehdottomasti. Kun, me aloitin, kun, sanoin, kun alussakin sanoin, niin me emme voi ennakoida MFF tai ympin uudistusta ja sitä, mitä tuleman pitää, mutta jos nyt jotain tästä toimintaohjelmasta pitäisi korostaa, niin siellä on yksi sellainen toimi, jonka tarkoitus on auttaa jäsenvaltioita suunnittelemaan monivuotista rahoitustarvetta. Ja tietysti me haluamme myös paremmin voida arvioida sitä tukea, jota jatkossa tulevaisuudessa tarvitaan EU-rahastoista. Tietysti luonnonsuojeluun kustannuksia täytyy voida arvioida paremmin etukäteen. Toki jäsenvaltioiden tehtävä on allokoida varoja yhteisen hallinnointiperiaatteen mukaisesti. Mutta on tärkeää, että meillä on nämä hankkeiden toteusjärjestyksen mukaiset toimet ja myös riittävästi EU-rahoitusvälineitä. Yksi tärkeä seikka, äh, jo, joka myös suoraan tilintarkastajien Ähm, kertomuksesta liittyy toimeen 9 ja 10 yhtenä maatalouspolitiikka, kohesiorahasto ja vielä kohta 11 kalastuspolitiikka. Eli näiden osalta me haluamme kehittää uusia indikaattoreita. Yhteinen maatalouspolitiikka on asia, josta parhaillaan keskustellaan. Myöhemmin tänä vuonna on tulossa tiedonanta. Emme me tietenkään voi ennakoida, mitä siellä sanotaan, mutta toimintasuunnitelmassa me haluamme parem- edistää maaseudun kehitysohjelmia niin, että jäsenvaltiot voivat myös komission hallinnoimasta LIFE-rahastosta kohdentaa enemmän varoja luonnonsuojelutarkoituksiin vuosina 2018-2020. Ja neljäs prioriteetti on sekin tärkeä. Se liittyy tärkeään tavoitteeseen nimittäin kommunikaation parantamiseen, kansalaisten ja yhteisöjen osallistamiseen. Tämä on ensimmäinen konkreettinen asia, jonka te tulette huomaamaan. 21. toukokuuta julistetaan Euroopan luonnonsuojelupäiväksi. Se on ensimmäinen konkreettinen toimi. Ja paikallisviranomaiset ja kuntaviranomaiset tulevat yhdessä alueiden komitean kanssa toimimaan tällä saralla. Ja tällä tavalla annamme jäsenvaltioille tukea. Meillä on myös toimia, joiden avulla tunnustetaan luonnonsuojelu- tai Natura 2000 alueiden hyviä käytänteitä. Haluamme myös suojella kulttuuriperintöä ja haluamme ottaa nuoret ihmiset mukaan Hyvät kuulijat, me, me olemme valmiita tiedottamaan kaikille parlamentin valiokunnille tästä toimintasuunnitelmasta ja siitä, mitä se saattaa tuoda muassaan. Toivomme, että se on menestyksekäs. Tämähän ei ole ainoastaan komission asia, vaan myös jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin asia. Toivottavasti kaikki omaksuvat tärkeän roolin keskustelevat tästä toimintasuunnitelmasta, seuraavat sen täytäntöönpanoa. 6.6. meillä on konferenssi, jossa tämä toimintasuunnitelma esitellään ja siitä keskustellaan kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja myös EFSAn edustaja tulee käyttämään puheenvuoron, myös komission edustajat tulevat käyttämään puheenvuoron. Kiitos. Herzliches Dankeschön. Ich äh, Kiitos. Minulla on yksi lisäkysymys aikataulusta. Te sanoitte, että 16. kesäkuuta esittelette tämän toimintasuunnitelman. Saammeko silloin myös suuntaviivat näistä ekopalveluista, koska tämä on myös asia, joka on hyvin kiireellinen, jos tavoitteena on 2019? Yeah, please answer. Vastatko? No, I did not mean that on the sixth. En tarkoittanut, että 6.6. kaikki ohjeet ja suuntaviivat ovat valmiita. 6.6. me esittelemme tämän toimintasuunnitelman ja sen osa-alueet. Ja siitä löytyy varmasti, riittää varmasti paljon keskusteltavaa, että toimijahan on kaiken kaikkiaan sata, mutta kyllä me tulemme laatimaan osan näistä ohje nuorista hyvinkin pian ja osa kestää sitten vähän pidemmän aikaa. To the court to make their final... Ehkäpä tilintarkastustuomioistuin voi nyt esittää loppukommenttia. Uh, first of all, I would like... Ensinnäkin haluaisin kiittää kommenteista. Ja mitä tulee illatilaisen MEPin kommentteihin, niin me vastasimme jo näihin nämä, mikäli hankkeessa on negatiivinen arvio koskien suurta hanketta, niin mikäli julkinen etu on uhattuna ja mikäli ei ole vaihtoehtoisia ratkaisuja, ryhdytään korvaaviin toimiin. Silloin nämä hankkeet saavat luvan mennä eteenpäin. On siis mahdollista, että jotkut hankkeet etenevät, mikäli vaikkakin niistä tehdään tämä negatiivinen arvio. Muita kommentteja? Onko jotain sanottavaa vielä? I would like to, of course, to, to, to thank the Haluaisin luonnollisesti kiittää esittelijää hyvin hyödyllisistä suosituksista ja kiitän kaikkia mielenkiinnosta, jonka olette osoittaneet erityiskertomusta kohtaan. Eräs tärkeimmistä viesteistä, jonka haluamme välittää erityiskertomuksen avulla, on se, että Natura 2000 mahdollisuuksien täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää varsinkin lisäponnista lisäponnistuksia varsinkin alueellisilta ja paikallisilta toimijoilta ja myös eri sidosryhmiltä. On tärkeää, että EU-varojen välillä on parempi synergia ja lisäksi on tärkeää, että ymmärretään, kuinka paljon tämä, tämä verkoston ylläpitäminen kustantaa. Ja lopuksi vielä esittelijän loppusanat. Ja chtěl, vážení kolegové, Kiitos. Haluan kiittää teitä kaikkia kollegoita koska olen käsitellyt tätä asiaa jo kauan ja nyt kuuntelin teidän konkreettisia puheenvuorojanne, niin ehkäpä teidän olisi pitänyt laatia tämä mietintö, koska te tunnutte olevan asiantuntijat ja olisitte voineet ehkä paremmin laatia ja reagoida tähän tilintarkastustuomioistuimen raporttiin. Joten kiitokset konkreettisista puheenvuoroista. Tässä on neljä tavo- tavoitetta. Tilannetta täytyy muuttaa. Komissio ehkäpä tekee nyt 6. kesäkuuta tämän, tai julkaisee tämän raporttinsa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, maiden täytyy tehdä yhteistyötä keskenään. Ei ole mahdollista, että teemme yhden, yhdessä maassa yhtä ja rajan toisella puolella toista. Ja sen lisäksi kritisoitiin sitä, että me annamme rahaa Natura 2000, mutta samanaikaisesti annamme rahaa projekteille, eh, jotka eivät eh, edistä Natura 2000. On keskusteltu hyvin paljon niistä varoista, joita me panostamme tähän, mutta jotkut alueet haluavat eh, suojella alueitaan toisella tavalla. Euroopan komission täytyy myös olla aktiivisempi jäsenvaltiot eivät tee tarpeeksi yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Tämä on asia, jota meidän täytyy painottaa. Komission tulee ähm, painostaa jäsenvaltioita enemmän ja vaatia, että ne toimivat. Ja sitten viimeinen asia. Täällä puhutaan Euroopan komission prioriteeteista tulevalle aikakaudelle, jaksolle – kysymys on siis luonnonsuojelusta. Ajatelkaapa vaikka Pariisin konferenssia, innovaatioita ja, ja turvallisuutta. Ja ympäristö on kaiken yläpuolella. Sen vuoksi me haluamme, että komissio todellakin nyt vaatii jäsenvaltioita tekemään enemmän huolehtiakseen siitä, että saavutamme Pariisin kokouksen tavoitteet. Tämä on yhteinen etu ja olemme yhtä mieltä tästä asiasta tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja haluan kiittää tuomioistuinta vielä kerran tästä erinomaisesta raportista. Kiitos. Thank you. Can I finally uh, thank the court for the report? Uh, the... Niin. Komissio uh, vastasi meppien erinomaisiin kysymyksiin ja lopulta esittelijä esitti vielä omat loppusanansa ja näin tämä hieno keskustelu saatiin päätökseen. No niin, kiitokset. Me valmistelemme nyt vierailuamme äh, Washingtonissa. Ja sillä me käymme Maailmanpankissa, ei nyt ainoastaan entisen varapuhemiehen vieraina, vaan jotta voisimme parantaa meidän suhteitamme äh, Maailmanpankin kanssa ja puhua budjetista. Siksi me olemme keskustelleet tässä myös budjettivaliokunnan kanssa ja budjettiosaston kanssa ja toivotan Kilka Saadon tänne tervetulleeksi, koska meidän pitää hieman keskustella niin, että tiedämme mitä kysymyksiä meidän pitää esittää. Mitä teidän mielestämme meidän pitäisi ottaa ehdottomasti esille? Well, you facilitate me very... Uh... No, sinä helpotat tätä minun työtäni. Olisiko hyvä, että te nostatte esiin, mikä on tärkeää tässä suhteessa molemmin puolisesti. Ymmärtääkseni että käytte Maailmanpankissa ja myös YK on eri elimissä. Me haluaisimme, että te nostatte esiin, miten he työskentelevät budjetoinnin suhteen sen eteen puolesta, että saadaan aikaan tuloksia, keskitytään tuloksiin siten, että esimerkin avulla voitaisiin panna täytäntöön tehokasta järjestelmää vastaisuudessa. YK-perheen kanssa, kun tästä on keskusteltu kevätkokouksissa, jotka ovat muuten paraikaakin käynnissä, niin tässä ei välttämättä päästä kovinkaan pitkälle. Haluan, olisi hyvä, jos te voisitte ottaa tämän asian esille. Se on eräs asia, jonka minä haluan, haluaisin esiin nostaa tämän sitten seuraava. Maailmanpankissa Maailmanpankissa me olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Wilbrookia tapaamassa syksyllä eri Maailmanpankin mallien käytöstä EU-puitteissa siten, että voimme puolustaa myös EU-budjetin varojen kunnollista käyttöä. Tämä voisi olla sellainen asia, jonka te nostatte esiin. Lisäksi olemme yhteydessä sihteeristöön koskien niitä sopimuksia Maailmanpankin kohdalta, joita valiokunta on pyytänyt aiemmin. Me siis annamme nämä tietopyynnöt teille. Ja lisäksi puhumme niistä sitoumuksista, joita näillä, näiden toimielimien välillä on ollut meidän ja näiden toimielinten välillä, jotta te voitte valmistella tämän matkan parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä niitä asioita, joista keskustelemme jo nyt meidän ja heidän toimielimien välillä meillä on hyvät suhteet näihin toimielimiin ja heillä on myös hyvä suhde tilintarkastustuomioistuimeen. On siis hyvä, että myös me varjelemme tätä hyvää suhdetta ja tieto, tietojenvaihtoon perustuvaa suhdetta, joka on luotu. Ensimmäinen puitesopimus YK kanssa allekirjoitettiin vuonna 1999 ja Maailmanpankin kanssa 2001 ja ne tarkistettiin 2013, kun varanhoitoasetusta muokattiin viimeksi. Me olemme tukemassa teitä ja teidän ryhmää, mikäli te tarvitsette apua, kun valmistelette tätä teidän matkaa. Ja vitankin. Kiitokset teille. Luonnollisesti me haluamme tietää, miltä tämä yhteistyö näyttäisi Maailmanpankin taholta, mutta meidän täytyisi tietää, miltä se näyttää komission taholta. Onko kaikki hyvin ja kunnossa vai onko jotain, mikä, mitä pitäisi ottaa esiin. Me haluaisimme enemmän nimittäin avoimuutta. Me emme oikein tunnista tai löydä itseämme tästä informaatiosta mutta voisitteko te hieman enemmän sanoa tästä? Voisitteko syventää hieman sitä, mitä te tässä sanoitte? Excuse me, thank you. So for the transparency, in particular... Niin, erityisesti Maailmanpankin osalta meillä on erittäin hyvät suhteet, keskustelemme jatkuvasti Maailmanpankin kanssa siellä on kehitelty uusia välineitä avoimuudesta myös kaikkien avunantajien suuntaan. Se on erittäin tärkeää. Tällä tavalla voimme pitää huolen siitä, että voimme seurata näiden hankkeiden täytäntöönpanoa nopeammin. <clears throat> Eli me voimme saada yksityiskohtia täytäntöönpanosta niin pian kuin mahdollista. Voimme myös kertoa niistä teille. Ja on mahdollista, että voisitte saada tätä tietoa suoraankin sieltä, koska on hyvä myös komission kannalta, mutta myös muiden avunantajamaiden kanssa osallistua tähän toimintaan. Meillä ei tule ainakaan mieleen, että meillä olisi ongelmia avoimuuden suhteen. Ehkä me emme ole tiedottaneet teille kauhean johdonmukaisesti näistä asioista, mutta yritämme parantaa tiedotuskäytäntöjämme. En voi sanoa, että näissä kahdessa järjestössä olisi ongelmia. Toki, toki kaikkea voidaan parantaa, kaikkea toimintaa voidaan parantaa, mutta ne suhteet, jotka meillä tällä hetkellä näiden laitosten kanssa on, ja se tapa, jolla nämä laitokset ovat ponnistelleet antaakseen meille tietoa, aina kun olemme sitä kyselleet, niin ei siinä kyllä ole mitään kyseenalaistettavaa. Kiitos kollega Stahovski on pyytänyt puheenvuoroa ja olen iloinen, että kolme seitsemästä mukaan matkaavasta on paikalla. Olkaa hyvä. Ja sama ještě před hodinou nevěděl, jestli pojedu. Kiitos. Niin, tunti sitten en edes tiennyt, voinko lähteä mukaan vai en. Mutta vihdoin sitten sihteeristä ilmoitti, että EPPllä on kolme paikkaa. Alun perin luulimme, että niitä on vain kaksi. Joten tunti sitten vasta sain kuulla, että saan ja voin lähteä mukaan ja olen tästä kovin innoissani. Koska lähden mielelläni aina matkoille. Ja minusta tämä ohjelma on todella hyvä. Aamusta iltaan. No, halusin esittää kysymyksen tästä yhteistyöstä Maailmanpankin kanssa – liittyen humanitaariseen apuun ja sillä alalla tehtäviin projekteihin ja niihin välineisiin, joita käytetään esimerkiksi köyhillä alueilla. Aikaisemmin kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet sitä, että monissa projekteissa on korruptiota ja että rahaa varastetaan ja että ne eivät tule perille – köyhimmille alueille. Joten miten tämä on, puhutaanko tällaisista ongelmista ylipäätään, kun komissio tapaa Maailmanpankin kanssa? Diskutieren sollte. Frau Casado. No, ainakin pitäisi. Casado. So, um, I mean, declarations in... Me olemme kyseenalaistaneet Maailmanpankin vuosien saatossa tämä poissulkemisjärjestelmä, jonka olemme ottaneet heidän toimintansa perusteella käyttöön, pätee myös Maailmanpankin varoihin. Ja tässä meillä on hyvä turvalauseke emmekä me ole vielä havainneet sellaista toiminta-alaa, joiden sellaista tilannetta, jossa meidän, puit, jossa meidän varoja olisi käytetty kahdenvälisissä suhteissa väärin. Olafin ja Maailmanpankin välillä on sopimus, että mikäli tietomme tulee sellaisia tapauksia, joissa, näitä, joissa meidän varoja olisi käytetty kyseenalaisella tai laittamalla tavalla, niin Maailmanpankki tekee yhteistyötä Olafin kanssa, jotta näitä syytöksiä voidaan tutkia. Tähän mennessä kuitenkaan me emme ole saaneet tietoa me mitään syytöksiä koskien niitä varoja, joita me olemme Maailmanpankille antaneet, jotta ne voivat niitä hallinnoida. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten sitten olemme käsitelleet äh, tämän esityslistan. Ai, kollega Berinski vielä, olkaa hyvä. No, thank you. I apologize because... Kiitoksia. En oikeastaan pyytänyt puheenvuoroa etukäteen, joten olen pahoillani siitä. Minunkin mielestäni tämä on aika intensiivinen ohjelma ja se edellyttää hyvää valmistelua. Siitähän te puhuittekin. Tähän ohjelmaan liittyy yksi ulottuvuus, joka on herättänyt tiettyjä kysymyksiä. Nimittäin tasapaino toisaalta Maailmanpankin ja hallinnon kanssa käytetyn ajan kanssa. Maailmanpankissahan ollaan ensimmäisenä päivänä ja täällä hallinnon pakeilla toisena päivänä. Toki haluamme oppia eri keinoista varmistaa vastuullisuus ja tilivelvollisuus ja haluamme oppia UK-liitto USA-liittotasavallan budjetista ja siitä, miten hallitusten, hallituksen hankintojen rintavalla menee, miten siellä suhtaudutaan petoksiin, erityyppisiin sellaisiin. Tässähän ollaan sellaisessa ympäristössä, jossa on kyllä paljon asiantuntemusta ja tietoa myös varojen väärinkäytöstä – joten minua kiinnosti ja minun kollegoitani ryhmääni kiinnosti, halusivat, että ottaisin esiin tämän kysymyksen. Eli oletteko sitä mieltä, että olisiko vielä mahdollisuuksia puhua enemmän tämänkaltaisista asioista. Sitten ihan viimeisenä päivänä, viimeisenä päivänä näyttäisi olevan lähinnä erilaisia vierailuja, niin jossain vaiheessa ajateltiin, että oltaisiin yhteyksissä kansalaisjärjestöjen kanssa, sellaisten ryhmien kanssa, jotka tekevät työtä avoimuusasioiden kanssa, valvovat budjetin täytäntöönpanoa, siis liittovaltion budjetin ja tällaista. Eli oletteko ajatelleet, tai onko teillä minkälaista mielipidettä tästä asiasta. Pitäisikö meidän vielä yrittää järjestää tällaisia tapaamisia vai eikö se ole vaivan väärti? Nämä ovat minun kysymykseni. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir... Kiitos. Me olemme yhden päivän Maailmanpankissa, mutta sitä vain kaksi tuntia USA tilintarkastustuomioistuimen kanssa niillä on ihan oma tapansa toimia. Me voisimme yrittää viimeisenä päivänä saada jotain kansalaisjärjestöjen kanssa, jos te voisitte kertoa hieman, että mitä kansalaisjärjestöjä. Koska kapitolissa me voimme käyttää aikaamme myös muulla tavalla. Eli yritämme saada sen mukaan, mutta en voi luvata. Mutta yritämme. Mutta mikäli keksitte jotain, niin sanokaa. No niin, kiitokset sitä, että tulitte. Ja nyt me odotamme kollega Muresania. Toivottavasti kollega Muresan. Hänen piti olla täällä 16.30. Koska en todellakaan haluaisi nyt keskeyttää tätä kokousta, vaikkakin me nyt joudumme häntä odottamaan. Kiitos kärsivällisyydestä.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 Ja wir, wir freuen uns, dass wir... Olemme iloisia siitä, että saimme vuoden 2018 talousarvion laatijan joukkoomme. On erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä talousarviovaliokunnan kanssa ja sen vuoksi me myös järjestämme yhteisen kokouksen meidän lausunnonlaatiamme tulee ihan pian paikalle, mutta meille on tärkeää kuulla, mitä painopisteitä budjetissa pitäisi olla, minkälaisia lähtökohtia ja me haluaisimme myös nähdä omat painopisteemme vuoden 2018 budjetissa. Olkaa hyvä kollega. Thank you very much, Madam President. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, kun saan olla täällä tänä iltapäivänä Monet eivät uskaltaudu Inge Gräslen viereen istumaan, mutta minä en kuulu heihin. Olen täällä hymyssä soin. Kiitos siitä, että saan olla täällä tänä iltapäivänä. Minä haluaisin kertoa nyt toimia siten, kuten puheenjohtaja minua suositti toimimaan kerran näistä poliittisista prioriteeteista, mitä minä ehdotan ensi vuoden Euroopan unionin talousarvioon. Mutta toinen asia, jonka haluaisin tehdä, on se, että minä haluaisin kuulla, mitkä ovat teidän näkemykset sen suhteen, mihin pitäisi panostaa ensi vuoden talousarviossa. Haluaisin niin ikään, että minun vierailuni täällä on yhteistyömme ensiaskel. Me olemme, antaneet, me olemme saaneet suuntaviivat ensi vuoden talousarviolle toukokuun lopussa komissio tekee ehdotuksen, sitten neuvosto ja parlamentti käyvät läpi sovittelun syksyllä, joten minulle on tarpeen olla tiivissä yhteydessä teihin myös sen jälkeen, kun tämä talousarvion luonnos on komission toimesta julkaistu, niin minun on tärkeää tietää, mitä mieltä te olette. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi olla ensi vuoden talousarviossa pitäisi olla kaksi suurta horisontaalista prioriteettia. Ensimmäinen kasvu ja työpaikat ja toinen koskee kansalaisten toinen prioriteetti on kansalaisten turvallisuus. Näihin tulisi panostaa, koska näitä kansalaiset Euroopan unionilta odottavat työpaikkoja ja sitten turvallisuutta. Ja miten minä näen meidät saavuttamassa tämän? Jotta saadaan kestävää kasvua, jotta voidaan luoda työpaikkoja, niin me tarvitsemme vahvan talouden, joka on kilpailukykyinen, luotettava yksityisen sektorin silmin. Nimittäin työpaikat luodaan pk-yrityksissä yksityisellä sektorilla, eikä suinkaan julkisella sektorilla kaikella kaikella myötätunnolla virkamiehiä julkisalan työntekijöitä kohtaan. Emme kaikki voi toimia julkisella sektorilla. Siksi minun tavoitteeni on panostaa innovaatioihin, infrastruktuureihin, tukea pk-yrityksiä, mieluiten korkeasti innovatiivisiin pk-yrityksiin, yrittäjiin, nuoriin yrittäjiin, ja meidän on taisteltava nuorisotyöttömyyttä vastaan. Ne ohjelmat, joita minä haluan nähdä vahvistettavan, ovat Horisontti 2020, Verkkojen Eurooppa, infrastruktuuria varten, Cosme pk-yrityksiä varten, Erasmus. Tämä ei ole ainoastaan opiskelijoiden vaihto-ohjelma, vaan se on myös väline, joka mahdollistaa sen, että nämä tuntevat paremmin Euroopan, Euroopan unionin hyödyistä ja Erasmus myös mahdollistaa sen, että on paremmat mahdollisuudet löytää työpaikkoja. Tutkimukset osoittavat, että 60 prosenttia työnantajista arvostavat nuorten työnhakijoiden kansainvälistä kokemusta. Erasmuksen osallistuminen helpottaa työnsaantia. Nuorisotakuu monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin perusteella saa 1,2 miljardia euroa lisää. Minä olen sitä mieltä, että nuorisotyöttömyys on edelleen Euroopassa liian korkea. Meidän on tuettava nuorisotyöllisyyshankkeita mutta minä kuulun heihin, jotka suhtautuvat äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin suurella vakavuudella. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että nuorisotyöttömyys on korkealla, tätä vastaan on taisteltava, mutta mikäli tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tulokset eivät ole välttämättä niin hyviä kuin niiden tulisi olla, niin meidän tulee pyrkiä parantamaan nuorisotyöllisyysohjelmia. Vuonna 2013 päätimme monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopan unionille. Ja silloin me päätimme sellaiset prioriteetit, jotka olivat mielestämme järkeviä. Sen jälkeen on tapahtunut monia asioita, terrorismia, maahanmuuttajien muuttovirrat, turvattomuus. Tällaisia varoja ei oltu korvamerkitty. Silloin taisteltiin talouskriisiä vastaan. Se oli suuri kriisi. Mutta koska meillä on rajalliset taloudelliset resurssit, meidän on käytettävä jokainen euro järkevällä tavalla. Siksi on tärkeää, että me panostamme nuorisotyöllisyyteen, mutta meidän on katsottava, kuinka voimme saada rahalla enemmän. On tärkeää, että jokainen euro, joka panostetaan, niin sillä saadaan jotain aikaiseksi. Toinen prioriteetti – turvallisuus. Varsinkin otsikoissa 3 ja 4 resurssit ovat hyvin tiukasti sidottu. Kuinka voimme saavuttaa enemmän käyttämättä enempää varoja? Ja oikeus- ja sisäasioissa asioista vastaavat virastot, EASO, Eurojust, Europol, Frontex parantavat ulkorajojen valvontaa, parantavat tietojen kulkua, kun epäillään, että tietty henkilö on terroristi, ihmiskauppias, asekauppias, niin on tärkeää, että nämä riskit pystytään arvioimaan ja on tärkeää, että näitä virastoja tuetaan, niiden budjetteja korotetaan ja niiden valmiuksia myös lisätään, mikäli tämä on perusteltua. Lisäksi minä tuen komission valmistelevia toimia koskien puolustustutkimuksia. Olen sitä mieltä, että meidän ei pidä käyttää samoja varoja 28 kertaa eri jäsenvaltioissa, jotta saadaan samat lopputulemat. Nämä varat voitaisiin käyttää kerran EU-tasolle ja sitten nämä tiedot voitaisiin jakaa. Tämä on asia, johon jäsenvaltiot ovat myös valmistautuneet. Kuten tiedätte, monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arviointi on käynnissä. Me neuvottelemme pakettiin neuvoston kanssa, joka myöntää enemmän joustavuutta talousarvioon. Parlamentti teki kotiläksynsä, me hyväksyimme tämän, mutta neuvosto ei onnistunut hyväksymään tätä viime viikolla. Tämä piti hyväksyä viime viikon neuvostossa. Yhdistynyt kuningaskunta vaati, että tämä vedetään pois esityslistalta, kunnes Iso-Britannian vaalit on käyty. Ja nyt haluan hyvin selkeästi tämän todeta. Monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arvioinnin hyväksymin sen lykkääminen kahdella kuukaudella, niin se on asia, jonka kanssa voimme elää. Komission on vaikea tehdä uutta talousarviota, mikäli siinä ei ole yhtään joustavuutta, mutta mikäli tämä hyväksytään ennen kesää, niin kyllä me vielä onnistumme. Mikäli puoliväliarvioinnin hyväksyminen on uhattuna ja mikäli yhdistynyt kuningaskunta ei siirry pois, ei lopeta esteenä olemisen, olemistaan, niin sitten me tulemme kärsimään ja myös yhdistynyt kuningaskunta – tulee kärsimään. 100 miljoonaa varataan Kosmeen, 200 miljoonaa varataan Horisontti 2020, 1,2 miljardia nuorisotyöllisyyteen ja Horisontti 2020 niin Iso-Britannia on aiempina vuosina ollut suurin edunsaaja Horisontti 2020 ohjelmien puitteissa. Suurempi edunsaaja kuin väestörikkain EU-jäsenvaltio Saksa tutkimuslaitokset ja yliopistot siellä ovat huippuluokkaa, joten on normaalia, että he voittavat useita eri hankkeita Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Mutta se, että vastustetaan puolivälin arvioinnin hyväksymistä ja sitä, että saadaan lisää varoja Horisontti 2020 ohjelmiin, niin se on haitaksi yhdistyneelle kuningaskunnalle. Siinä arvon puheenjohtaja minun puheenvuoroni. Kenties ihan lyhyesti näistä rahastoista. Kuten minä sanoin, pakolaisten ja muutto, pakolaisvirtojen muuttovirtojen käsitteleminen oli suuri ponnistus ja talousarviovaliokunnassa me emme ole mitenkään huvittuneita siitä, että saimme tiedon, että 500 miljoonaa euroa annettiin Turkin pakolaisfasiliteettiin vain tietääksemme sitten myöhemmässä vaiheessa, että oikea rahasumma olikin miljardi. Oli suunnatonta, että meiltä ei kysytty tästä mitään. Me olemme kuitenkin kirstuvartija. Me olemme välittäneet selkeän viestin, että tätä ei voida missään nimessä hyväksyä vastaisuudessa. Ja onneksi nyt on nähtävissä positiivisia kehityksiä sen suhteen, että parlamentti otetaan mukaan näihin rahastojen johtokuntien kokouksiin. Maradrahasto rahasto pelkästään, niin sille on varattu 1,2 miljardia euroa Euroopan unionin budjetista. Budjetti on tiukka, mutta me tulemme kunnioittamaan näitä meidän sitoumuksia. Jäsenvaltiot ovat maksaneet ainoastaan 117 miljoonaa euroa. Nyt on korotettava panoksia, koska ruohonjuuritasolla tarvitaan ennustettavuutta. Madad-rahastoon Pohjois-Afrikkaan on oikein varata enemmän varoja, kuten myös Turkin pakolaisfasiliteettiin, mutta on muistettava, että läpikulkumaissa ja lähtömaissa poliittinen johtajuus on usein osa ongelmaa eikä ratkaisua. Tästä syystä johtuen ihmiset lähtevät näistä maista ruoan puute, koulutuksen puute, infrastruktuurien puute ovat myös syy sille, että näistä maista lähdetään. Ja mikäli näihin maihin mm, annetaan varoja, samalla luoden uskottavia tarkastus- ja petoksen vastaisia mekanismeja voimme varmistaa, että nämä varat pääsevät niiden ihmisten hyödyksi, jotka niitä eniten tarvitsevat. Näissä maissa, jotka minä mainitsin, monet johtajat, hallituksen jäsenet ovat osa ongelmaa, eivätkä osa ratkaisua. Arvon puheenjohtaja, minä päätän puheenvuoroni tähän. Hyvät kollegat, odotan innolla tätä ajatusten vaihtoa, en ainoastaan nyt, vaan myös tulevan vuoden aikana minun ovi tulee aina olemaan auki. Kurze Präsentation, den wirklich guten Überblick. Kiitokset tästä lyhykäisestä katsauksesta. Haluaisin aloittaa ihan tällaisesta perushuomiosta. Me olemme sen vuoksi välillä hieman hankalia, että kun me teemme päätöslauselman, niin sitä ei oteta mukaan äh, ensimmäisiin suuntaviivoihin, joista on jo äänestetty. Ja budjettivaliokunta sanoo, että se mitä ensimmäisessä ei ole mukana, sitä emme ota enää jatkossakaan. Eli tällä asenteella äh, budjettivaliokunta aiheuttaa ongelmia budjetille. Kehottaisin teitä miettimään hieman tätä, koska meidän täytyy saada uusia asioitakin hoidettua budjetissa ja, ja, ja vietävä asioita eteenpäin ja otettava hyvät ideat huomioon, tulivat ne sitten koska tahansa. Koska on, on hyviä asioita, jotka jäävät huomiotta teidän argumentointinne takia. Sen vuoksi minusta oli erittäin tärkeää, että jollain esittelijällä olisi rohkeutta ottaa mukaan uusia ajatuksia ja ideoita, ja se ei vielä ole näkynyt. Toinen asia. Asiat, joita me aikaisemmin Lissabonin sopimuksen mukaisesti saimme lävitse, mitä emme enää, ovat varaukset koska ne vaativat kolme viidesosaa enemmistön täysistunnossa, niin on lähes mahdotonta toteuttaa varausta, ellei esittelijä lähde sitä kannattamaan ja vie sen mukaan neuvotteluihin. Tällainen varaus voisi olla esimerkiksi neuvoston budjetti. Minä tiedän, että meillä äh, on herrasmies äh, sopimus tästä, mutta miten voi olla, että me suostumme siihen, koska budjettiviranomaisena me olemme ne, jotka myös päättävät äh, ja sanovat viimeisen sanan tästäkin budjetista ja vastuuvapaushan kiellettiin neuvostolta. Tämä on asia, joka täytyy ottaa mukaan ja me, asia, jonka me olemme vuosia jo tuoneet esiin, on erityisedustajien mukaan ottaminen ulkosuhdehallintoon. Sen täytyy olla meidän politiikkaamme ja sen vuoksi esittelijän pitää taistella kynsin hampain viimeiseen hetkeen asti sen puolesta, koska emme me voi jättää asioita levälleen niin kuin ne nyt ovat. Viime vuonna ulkoasioiden valiokunta jätti sen meille ja sitten me yritimme viedä sitä eteenpäin ja mutta äh, AFET, jos sanotaan ihan brutaalisesti, missasi kaikki määräajat. Joten me tarvitsemme todellakin esittelijän tukea ja se täytyy näkyä tässä päätöslauselmassa. Sitten muutamia tällaisia uusia asioita, jotka ovat mielenkiintoisia. Komissiossa päätettiin äh, kaksi päivää sitten tästä antikorruptio, tai tehtiin tämä antikorruptiokertomus. Ja tämä antikorruptiokertomus ei se ollut meidän äh, suosikkimme, mutta se on tärkeää kuitenkin. Uskallammeko tässä lähteä tekemään varausta komission budjettiin niin, että se jatkossakin esittelee ja laatii tämän kertomuksen? koska olisi huono uutinen, jos me nyt vain unohtaisimme koko jutun, koska kaksi vuotta sitten me liput liehuen sanoimme, että nyt me teemme tällaista komissiossa ja nyt me sanomme, että no ja, ei ole väliä. Eli me olemme yhden ainoan kerran tehneet budjettivaliokunnan kanssa yhteistyötä, taistelleet asian puolesta, expat-ryhmien puolesta ja silloin me onnistuimme. Se oli suuri menestys koska yhdessä me kykenimme muuttamaan asioita. Eli jos me todellakin soitamme samaa viulua, niin silloin me saamme asiat lävitse. Sama koskee myös esimerkiksi sitä, millä tavalla me saisimme paremman, paremmin esimerkiksi nämä verotusasiat huomioitua budjetissa. Haluaisin nyt tässä vain herättää näitä ajatuksia ja antaa ne sinulle mukaasi. Tämä oli se, mitä minulle nyt spontaanisti tuli mieleen. Esittelijä on tullut paikalle tällä välin ja hän saakin sitten saman tien puheenvuoron. Ole hyvä. Eh, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Olin eh, toisessa eh, paikassa. Olen pahoillani, että nyt vasta saatoin tulla paikalle. En nyt oikein tiedä, mitä herra Morishan täällä on jo esitellyt mutta budjetin valvontahan ei ole budjetin laadintaa, vaan kysymys siitä, mitä budjettista syntyi, mitä sillä tehtiin, mitä sillä on saatu aikaiseksi. Ja viime viikollahan me hyväksyimme parlamentin vastuuvapausmietinnöttä, jossa mainitaan ne asiat, vuodelta 2000, budjettivuodelta 2015, jotka tulevat olemaan tärkeitä meille myös seuraavina budjettivuosina. Esimerkiksi mitkä ovat painopisteet. Nyt 14, 15, 16, 17, 18 on viides vuosi, kun tämä kausi on käynnissä. Ja miten nämä erilliset projektit, toimenpiteet, strategiat on toteutettu ja onko budjetti antanut niille tarvittavat kannustimet, onko asetettu oikeat painopisteet ja samanaikaisestihan me myös mm, olemme nähneet, että koko ajan on reagoittava ajankohtaisiin haasteisiin. Ja sitten meillä on nämä lisärahoitusvälineet budjetin ohessa, jotka kuitenkin ainakin Euroopan budjetista sitten yhteisrahoitetaan. Jatketaanko tätä strategiaa? Meidän täytyy myös miettiä esiriä, jatketaanko esiriä, jos jatketaan, sekin tarvitsee rahoitusperustan ja vuoden seuraavassa budjetissa huomioidaanko tämä ja miltä sektoreilta, aloilta. Ja esimerkiksi maksuissa, äh, suoramaksut, suorat maksut, rakennerahastot, kansalliset äh, kirjekuoret ja muut. Sitähän sovittiin 80 prosenttia, mutta miltä aloilta, miten? Ja me tiedämme neuvoston kantan, kannan, sen suhteet äh, maksusitoumuksiin. Ja sitten siihen, mitä maksun määrärahoja varsinaisesti on. Ja katsotaan nyt sitten, miten budjetissa huomioidaan maksumäärärahat ja sitten varain tarvehan on suuri ja kaikki maadet ja kaikki kollegat vaativat rahaa siihen ja tähän ja, ja, ja valittavat, että budjetti on liian suuri ja kuitenkin budjetistahan on palautettu myös varoja jäsenvaltioihin. Ja meille budjetin valvontavaliokuntana me haluaisimme tietää sen myös, että miten huolehditaan siitä, että me voimme toteuttaa ja saavuttaa meidän valvontatehtävämme, jos, jos budjetin avoimuus ei muutu. Eli tämä siitä, mitä vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyistä tuli esiin. Ja miten sitten budjetti tullaan rakentamaan koko tämän tukikauden päätökseen asti. Kiitos ja sitten herra Aurel komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Yes, I'm indeed the... Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen todellakin virkaa tekevää johtaja, joka olen vastuussa budjetin menopuolesta. Olen kuunnellut molempia esittelijöitä huolellisesti ja voin vakuuttaa teille, että erityisesti nämä esittelijä Moresanin mainitsemat kaksi prioriteettia, um, kasvu ja työpaikat ja kansalaisten turvallisuus ovat myös komission painopisteitä. Ja aiomme kaikin tavoin varmistaa sen, että tämä näkyy myös budjettiluonnoksessa. Huomaan, että neuvosto on myös samaa mieltä näistä prioriteeteista, eli tämä kyllä on toivoa herättävää tulevissa neuvotteluissa, jos kaikilla instituutioilla on samat prioriteetit. Me olemme tietenkin yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että on syytä olla huolissaan tämänhetkisistä viipeistä, jotka liittyvät tämän MFFn tarkastukseen. Komissiossa olemme havainneet, että neuvostossa vallitsee tällä hetkellä laaja yksimielisyys asiasta ja parlamenttikin on pikaisesti antanut suostumuksensa joten meidän työhypoteesimme on se, että tämä viive on vain tilapäistä ja voimme toivoa, että hyväksyminen tapahtuu piakkoin, mutta ei kuitenkaan ennen, ta, ennen kuin komissio on hyväksynyt talousarvion luonnoksen. Eli nyt pohdimme, miten voimme parhaiten ottaa tämän tilanteen huomioon. Tässä luonnoksessa ehkä me joudumme kesän jälkeen vielä esittämään oikaisevan talousarvion tai oikaisukirjelmän pikemminkin. Äh, <clears throat> ehkäpä jätän tämän tähän tältä haavaa. Ja, vielen Dank. Irgendwie sind heute alle karg unter... Kiitos. No niin, ole hyvä. Vielä Siegfried. Thank you very much, uh, dear Kiitos paljon, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Vastaan lyhyesti, koska haluatte varmasti esityslistalla eteenpäin. Juuri tästä syystä minä olen vierailemassa kaikissa valiokunnissa, jotta saan ajatuksia, jotta saan näkemyksiä siitä, miten nämä ohjelmat on pantu täytäntöön, jotta saamme laitettua hyvän talousarvion ensi vuodelle. Arvon puheenjohtaja, minä olen nyt avoin eri ehdotuksille, ja te sanoitte, että vaati rohkeutta olla avoin ja ottaa mukaan uusia ajatuksia. En minä lupaa, että minä olen välttämättä välttämättä olen rohkea, mutta arvioidaan tämä asia sitten vuoden lopussa, olenko ollut rohkea ja olenko minä saavuttanut jotain. Se, että erityisneuvonantajat otetaan mukaan ulkosuhdehallintoon, se on asia, joka kyllä sopisi näihin puitteisiin ja jota tulisi harkita. Hyvä uutinen on se, että me olemme vielä kaikkien takarajojen edellä ja sama pätee Afetiin, mikäli siellä on tahtotila, niin tämän asian kanssa päästään eteenpäin. Se, kuinka nopeasti rahoja saadaan otettua käyttöön ja niin edelleen. No, tosiasia on se. käyttöaste on erittäin alhainen jäsenvaltioissa. Ja tilanne vuonna 2015 on vastaavanlainen kuin mikä tilanne tulee olemaan edelleen vuonna 2017 siten, että kaikkia varoja ei oteta käyttöön, niitä tulisi ottaa käyttöön. Tämä johtuu siitä, että hallintaviranomaiset eivät vielä kaikki ole akkreditoituja, joka tarkoittaa, että laskuja ei saada maksettua kaikkialla. 400 51 hallintoviranomaista on akkreditoitu, 100 akkreditointia vielä puuttuu. On joitain maita, kuten Puola 24 25 hallintoviranomaisesta on akkreditoitu Romaniassa 20. Tilanne on siis huono joissain paikoissa. Kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että nämä tulevat akkreditoiduksi. Ja sama koskee maksusitoumuksia. Määrärahoja siis me emme tarvinneet suuria määriä näitä määrärahoja, koska nämä hankkeet eivät olleet vielä kovassa vauhdissa, ja mikäli varoja ei käytetty, niin ne oli maksettava takaisin jäsenvaltioihin, valtioille. Varoja ei ole, ja me tarvitsemme varoja pakolaiskriisiin me emme voi laittaa näitä varoja takaisin yleiseen talousarvioon, vaan sopimuksen mukaan ne on palautettava jäsenvaltioille. Toisaalta jäsenvaltioiden, mikäli jäsenvaltiot pyytävät meiltä enemmän samalla budjetilla, niin voimme tehdä suoritusperusteista budjetointia siten, että varat todellakin saavuttavat tavoitteensa, mutta on myös rajoja tämän pennin venyttämisen suhteen. On paljon menoja, joita ei kaavailtu vielä vuonna 2013. Uusia hankkeita on pantava täytäntöön, mutta tätä ei pitäisi tehdä vanhojen perinteisten hankkeiden PK-yritysten, maatalouden ja muiden kustannuksella. Näin ollen uudet hankkeet vaativat myös uusia varoja. Tämä on perusteltava, mutta tämä on sovittava vielä neuvoston kanssa. Esir, minä olen toki sitä alusta lähtien. Tämä tehtiin Horisontti 2020 ja Verkan Eurooppaa Euroopan kustannuksella. Nämä annavat, antavat varoja Esirin, Minä tapasin komission jäsen, joka vastaa tieteestä ja tutkimuksesta, hän vakuutti minulle ja osoitti minulle, että monet niistä hankkeista, joita Esirin avulla on rahoitettu, niillä on tärkeä innovaatiotutkimus osio. 25 prosenttia on luku, jota komissio esitti. Eli tämä ESIR on tuonut myös lisäarvoa tutkimuksen ja innovaation suhteen. Komissio ehdotti, että 500 miljoonaa euroa otetaan verkon Euroopan rahoitusvälineistä uuteen EFSin Esirin, mutta esir esittelijät ovat sitä mieltä, että nämä olisi otettava muualta, eikä verkkojen Euroopasta olisi ne varoja otettava. Minä olen yhtä mieltä tästä ja tuen tätä ehdotusta. Verkkojen Eurooppaa väline ja Horisontti 2020 olivat kärsimässä silloin, kun Esir perustettiin, ja vaikka täällä onkin positiivisia vaikutuksia niin reaalitalouteen kuin innovaatioihin, niin hankkeiden hyväksymisaste ensimmäisen kahden vuoden aikana tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä on 13 prosenttia, prosenttiyksikön verrattuna 19. Saimme ainoastaan rahoitettua 13 prosenttia hankkeista, jotka hakivat rahoitusta verrattuna 19 prosenttiin aiemmista. Tämä johtuu Eserin perustamisesta johtuen Horisontti 2020 on kärsinyt, emmekä me voi rahoittaa niin monta hanketta kuin olisimme aiemmin rahoittaneet ja halunneet rahoittaa. Siksi onkin oikein, että Horisontti 2020 saa 200 miljoonaa euroa lisää varoja. Siitä tulee painopiste ensi vuodelle ja näitä määriä tullaan vielä lisäämään, mikäli varoja on enemmän käytössä. Tässä nyt kaikki omalta osaltani ja kuten sanoin, olen mieluusti yhteydessä valiokunnan kanssa läpi tämän koko prosessin ja varsinkin siinä vaiheessa, kun tämän talousarvion luonnos saadaan komissiolta. Oh my God. Petri Saramalan kysymys. Secret, no questions, I just... Ei huolta, ei kysymyksiä. Minä olen ainoa meppi täällä paikalla puheenjohtajan ja esittelijän lisäksi. Eli ei meitä täällä turhan monta ole. Ajattelin, että ehkä voisin vähän rohkaista teitä. Tietysti työpaikka kasvu ja turvallisuus en nyt poraudu niihin, koska tässä on kyse budjetin valvonnasta. Mutta haluan sanoa tämän asian. Kun te sanoitte, että tämä on sitä, mitä kansalaiset haluavat, niin minä rohkaisen teitä yrittämään kääntämään joka ikisen kiven. Kyllä minä ymmärrän, että monet kivet ovat niin isoja, ettei edes esittelijä voi niitä kääntää – mutta asia asiat tulisi saada niin konkreettiseksi kuin mahdollista kansalaisille. Tiedän, että te olette viestintämestari. Olisi hyvä, jos vuoden 2018 talousarvio voitaisiin esitellä kansalaisille konkreettisina toimina työpaikkojen kasvun ja turvallisuuden puolesta. Ja vielä budjetinvalvonnasta sen verran, että aivan kuten Kresle sanoi, niin talousarvion valvonnassa ei ole kyse ainoastaan juridisesta puolesta, vaan enemmän ja enemmän, ja tässä kohtaa mennään tavallaan päällekkäin budjettivalvonnassa ja budjettivaliokunnassa, kyse on suorituksesta ja tuloksista. Ja me pelaamme tässä ihan samaa peliä. Joten rohkaisisin teitä ja toivon, että kun meillä on nyt uusi esittelijä, talousarvioesittelijä, niin toivon, että tekisimme niin paljon yhteistyötä kuin mahdollista ja olisimme joustavia, kun toteutamme tätä valvontapuolta tähän talousarvioon. Tässä voimme varmasti onnistua paremmin kuin aikaisemmin. We couldn't agree more. Ihan samaa mieltä. Äh, edustaja Tselä, haluatteko te vielä puheenvuoron? Ja, jetzt. No niin. Olemme vasta keskusteluprosessin alussa ja olen kiitollinen siitä, että kollega Morishan löysi tiensä tänne valvontavaliokuntaan budjettivaliokunnan täytyy näyttää tietä ja me olemme sitten vain kiinnostuneita siitä, onko tämä suunta, joka budjetille näytetään, onko se sellainen, kuten Petri sanoi, jolla saadaan tuloksia. Ja että me mahdollisimman kitkatta teemme sitten yhteistyötä. Meillä on taatusti jatkossa mahdollisuuksia keskustella. Kiitokset ja nyt tämä kohta on käsitelty. Kiitokset siitä, että tulitte. Ja nyt sitten siirrymme seuraava esityslistan kohtaa, nimittäin numeroon seitsemän Moldaviasta. 15. huhtikuuta luimme Euroopan lehdistöstä huht- silloisen Moldavian presidentin Godonin haastattelun, joka sanoi, että Euroopan unioni vuotena 2007-2015 on antanut yli 782 miljoonaa. Ja tämä on ihan totta, me tarkistimme asian mutta että vähintään puolet tästä rahoista on kadonnut pimeisiin käsiin erilaisten pro-eurooppalaisten äh, pro-eurooppalaisten hallitusten jäsenet ovat sen varastaneet. On aika omituista, että virassa oleva presidentti äh, esittää tällaisia väittämiä omasta kotimaastaan ja me luemme sen sitten lehdestä. Ja sen vuoksi on välttämätöntä, että puhumme siitä tänään. Ja hän sanoi myös, että äh, lännen maksujen, äh, maksamien rahojen olisi pitänyt äh, olla, niissä oli pitänyt olla enemmän ehtoja ja miljoonat eurot bilateraalisia luottoja on valunut vääriin käsiin. Jos puhutaan bilateraalisista luotoista, se on EIP, joka antoi 550 miljoonaa tämän samana aikajaksona Moldovalle. Tämä on jo koko joukko rahaa yhteensä ja kysymys kuuluukin, mitä tälle voidaan tehdä? Tilintarkastustuomioistuin teki tästä erityiskertomuksen, emmekä me sieltä nähneet mitään tämmöistä. Nyt olisikin mielenkiintoista tavalla tai toisella saada hieman lisää informaatiota ja toivotan varapääjohtaja Popovskin komissiosta tänne DG Nearista ja Enistä tuli 71 miljoonaa, eli yhteensä 6 miljoonaa ja 39 miljoonaa. No, hienoa, että herra Pavoski olette paikalla. Nyt on teidän puheenvuoronne. Vielen Dank, äh, Frau äh, Vorsitzende. Ähm, indeed, ähm, the, the comments by President Dodon didn't go Presidentti Dodenin kommentit eivät jääneet huomioittaa. Tähän haasteltiin Divertin. Mutta se, mitä nyt jaan teidän kanssa, niin tämä on välitetty kaksi viikkoa sitten presidentti Dodanille meidän edustuston päällikön toimesta. Hän on tavannut korkeudustaja Mogherinin, komissaari Haanin ja komission puheenjohtajan. Ensinnäkin, miten käsittelemme maksuja Moldova kaltaisessa maassa. Maksuja annetaan, mikäli uudistukset on viety läpi ja mikäli tukikelpoisuusehdot ovat täytetty ja tietyt asiat on, tietyt ehdot on täytetty. Eli näitä tukia maksetaan siinä vaiheessa, kun uudistukset on ensin viety läpi ekspost tavalla. Ja nyt tämä budjetin tuki, budjettituki on jäädytetty Moldovassa. Itsenäiset asiantuntijat ja EU-edustustot tutkivat ovatko uudistukset onnistuneet. Dodanin mainitsemista luvuista nämä luvut eivät ole täsmällisiä. 782 miljoonaa euroa on Moldovalle varatut varat 2007-2015. ...87 miljoonaa euroa per vuosi. Ja kun tämä varataan, niin sitten tämä on taloudellinen sitoumus ja tulosten perusteella teemme maksuja. 780 kahdesta miljoonasta eurosta 62 prosenttia varataan talousarvion tueksi. 289, no nämä ovat faktaperusteisia lukuja välitämme mielellä menemme eteenpäin teille. 37 prosenttia menee yksityisen puolen toimijoille, kansalaisjärjestöille, muille. Siinä vaiheessa, kun tämä kertomus on tehty, me olemme maksaneet 363 miljoonaa. Tää, tässä hetkessä tämä luku on 450 4 miljoonaa euroa ja 279 annettiin tukea talousarviolle. Miten yhteyttä ei ole nähtävissä tämän äh, miljardin dollarin petoksen ja EU-varojen välillä. Tämä petos, joka tapahtui siis neljässä moldovalaispankissa. Me olemme tottahan toki keskustelleet tästä aiheesta tiiviisti. Olemme keskustelleet pankkiviranomaisten kanssa Moldovassa tästä tilanteesta. Ja joulukuisessa valiokuntakokouksessa puhuimme tästä ja tilintarkastustuomioistuimen työntekijät ovat sitä mieltä, että viranomaiset voivat Moldovassa edetä tutkimuksensa kanssa. Viimeinen, mutta kenties ei suinkaan vähäisin Asia, koska tämä oli niin julkinen asia, niin presidentti Donania pyydettiin ilmoittamaan komission asianomaisille ja viranomaisille, mikäli väärinkäytöksiä näyttää tapahtuvan siten, että mm, näihin petoksiin liittyvät maksut voidaan jäädyttää. Presidentti ei kuitenkaan ole ilmoittanut minkäännäköisestä todistusaineistosta, koska tämä oli hyvin häiritsevä tämä hänen välittämä viesti, niin Ilmoitimme Olafille kaikista näistä väitteistä. Olaf on tehnyt alustavan arvion ja tuli siihen tulokseen, että artikkelin sisältämät tiedot eivät ole vielä niin yksityiskohtaisia, että tämä mahdollistaisi tutkimuksen aloittamisen. Nämä tiedot eivät siis ole riittävän yksityiskohtaisia, jotta tutkimus voitaisiin aloittaa. Mutta mikäli lisätietoja EU-varojen väärinkäytöstä EU-sta saa, Moldovassa saa, saadaan, niin sitten ilmoitamme Olafille välittömästi. Vastaisuuden varalle meidän yksikkö ei ole 2016-2017 vuosille suunnitellut talousarvion tukimahdollisuuksia me tulemme jatkamaan niitä sitoumuksia, joita aiemmin, josta aiemmin on sovittu. Tulemme jatkamaan Moldovan ja IMFn sopimuksen puitteissa, joka sovittiin siis viime syksynä. 2016-2017 ohjelmakaudelle keskitymme ennen kaikkea projekteihin, hankkeisiin, jotka auttavat energiaa turvallisuuden, veden saannin ja muiden vastaavien hankkeiden kanssa Moldovan ja Romanian välille on muun muassa suunniteltu suurta fasiliteettia, joka mahdollistaa energian siirtymisen. Tässä näitä tietoja, joita minulla on teille antaa. Vastaan mielelläni kysymyksiin, mikäli niitä on, ja annamme myös lisätietoja. Tietenkin meillä on kysymyksiä. Kiitos tästä informaatiosta. Tämä on tästä realisatiiria, kun maan äh, valtion päämies sanoo, että hei, me huijaamme teitä, huijaamme teiltä puolet rahoista. Ja sitten me sanomme, kun me sanomme, että olkaapas hieman konkreettisempia, ja he sanovat, no ei. No kyllähän tällä täytyy seurauksia olla vai halusiko hän vain äh, vahingoittaa omaa maataansa ja minkälaista keskustelua Moldaviassa käydetään. Eihän nyt voi olla, että me vain äh, kuuntelemme tai luemme tällaisen jutun ja, ja sitten olemme vain, että no niin, tuli ja meni. No, olen iloinen, että kollega Zeller on vielä täällä paikalla. No, kyllähän tätä pitää katsoa myös sitä poliittista taustaa vasten Moldaviassa tätä taistelua näiden kahden puolueen välillä. Siellä on sekä presidentin että parlamentin puolueiden muut vaihto. Eli venäläismieliset ovat voittaneet eu, eu, eurooppamieliset ja toimivat nimenomaan sillä tavalla. Mutta toki meidän täytyy nyt vaatia, että me saamme todisteita presidentin väitteille koska siis se, mitä me näistä valtioista tiedämme, niin tämähän on sellainen järjestelmä, missä loataan vasta, vastapelaajat. Ja Moldaviassa toimitaan näin, että syytetään korruptiosta ja sehän on itse asiassa jo melkein valtiosääntö. Ja esimerkiksi professorilta saa esimerkiksi mahdollisuuden tenttiä, jos maksaa 50 euroa, ja siellä se on todella paljon rahaa. Joten siis tämä korruptio on ylhäältä alas asti. Ehkä meillä pitäisi olla ihan erilaisia varutoimia. Tämä ongelma tässä budjetissa on aina sama. Me annamme rahaa budjetilla ja sitten valtio itse huolehtii näiden varojen käytöstä. Ja heidän pitää sitten antaa meille informaatiota, mihin rahat käytettiin, kuinka ja mitkä olivat oikeusperustat eh, esimerkiksi projekteissa. Boliviassa oli ihan sama tilanne, jossa tuettiin vesiprojektia, jotta vahvistettaisiin maataloussektoria. Hieno homma, mutta eh, valitus on se, että vain tietyt alueet ja kylät saivat tukea, kun muiden, muut joutuvat odottamaan huomattavasti kauemmin tätä apua. Ja ne ovat luonnollisesti ne alueet ja kylät, jotka ovat presidentin ja hänen läheistensä omaisten kyliä. Ja muut jäivät lehdelle soittamaan. Joten äh, kyllä meidän tehtävämme olisi valvoa, että ei tapahdu tällaista syrjintää sellaisilla rahoilla, joita me annamme käyttöön. Ja sitten kollega Harms. Äh, Kiitos, että minä sain puheenvuoron. Tulin tänne, koska minusta on erittäin hyvä, että te otitte Moldovan esityslistalle. Ja minua kiinnostaa tämä erityisesti, koska olen Euronestä parlamentaarisen kokouksen puheenjohtaja. Ja me, meillä on seuraava puheenjohtajiston kokous Kishinaussa ja siellä ihan taatusti käsittelemme tätä aihetta eh, pari viikon kuluttua. Ihan kuten kollega sanoi, jos jonkin maan presidentti, arvioiti hänet sitten poliittisesti miten tahansa, kun hän tällaista sanoi, niin kyllähän silloin täytyy seurata ja katsoa, mitä hän sanoi ja todellakin katsoa niin, että me voimme myös Moldovan julkisuudessa sanoa, että homma on hoidettu tai että ongelmia on. Tiedän, että Moldovassa ilmapiiri unionin suuntaan on muuttunut skeptiseksi, koska korruptio, korruptiota ei olla voitu vähentää ja tämä on erittäin suuri juttu varsinkin tämän suuren ryöstön jälkeen. Mutta sen vuoksi meidän pitäisi vahvistaa myös komissiota. Se, että miljardi voitiin varastaa budjetista ei, emme voi sanoa, ettei se kuulu meille, koska meillä ei ole sitä vastuuta. Kyllä meidän tulee siellä painostaa, että asia selvitetään, koska tämä on valtava skandaali, jota ei ole vieläkään selvitetty. Ja Dodon itse pitäisi myös nimetä vastuulliseksi viemään tätä tutkimusta eteenpäin, mikä häntä varmasti riemastuttaisi. Mutta ylipäätään nämä syytteet, niistä täytyy puhua julkisesti ja niistä ongelmista, mitä siellä on ollut, ne täytyy selvittää. Ja, ja mitä välineitä teillä siihen on, hyvä puheenjohtaja, en tiedä, mutta minä tiedän, että minulla on suuri intressi siinä, että Euroopan unionin naapuristossa tuolla itäpuolella, että meitä ei nähdä sellaisena järjestönä tai organisaationa, joka syyttelee korruptiosta ja julkisen rahan hävittämisestä, että me vain äh, jätämme tällaiset äh, syytteet sitten ilmaan roikkumaan. Äh, minusta ei ole, tällainen ei ole hyvä. Ja nyt ennen kuin me matkustamme valtuuskuntanamme sinne, niin haluaisin, että me käymme tätä hieman enemmän lävitse. Dank. Kiitos. Sitten kollega Ivan. Voi vorbi în, în limba română. Kiitoksia. Moldovan poliittinen ilmapiiri on melko mutkikas. Se on ollut sellainen jo jonkin tovin, koska siellä ei oikeastaan ole poliittista vakautta koalitio muodostettiin, mutta se katosi. Presidentin vaalit olivat erittäin hankalat, joten tilanne on jo sinänsä mutkikas. Ja Dodonin lausunnot tulisi nähdä tässä kontekstissa, samoin uuden presidentin lausunnot, eli täällä on tällainen poliittinen taisto meneillään. Tietysti tämä Dodonin lausunto on aika rankka ja toki meidän velvollisuutemme on tällaisessa tilanteessa mm, kuunnella näitä sanoja ja tutkia aina kun on kyse korruptiosta, oli se Euroopan unionin sisällä tai ulkopuolella, ja, tai kun on kyse EU-varojen käytöstä, niin totta kai tämän valiokunnan ja parlamentin ja komissionkin velvoite, velvollisuus on tutkia asiaa. Mutta tällä hetkellä kaiken sen tiedon perusteella, mitä minä olen saanut, kaiken sen tiedon perusteella, mitä olen saanut mm, Moldovan valtuuskunnalta ja muualta, niin näitä lausuntoja, Dodonin lausuntoja ei ole vahvistettu millään tavalla – tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ei yksilöity tällaista väärinkäytöstä. Tietenkin Dodonin velvoite valtion presidenttinä on antaa meille enemmän tietoa niin, että hän voi vahvistaa sen, mitä hän väitti. Mutta toki meidän täytyy keskittyä joka ikiseen merkkiin, joka viittaa korruptioon, mutta toisaalta samalla meidän täytyy olla myös skeptisiä, koska tällä hetkellä ei ole mitään todisteita siitä, että Dollarin väitteet pitäisivät paikkansa. Kollegi Savama, pitää. Kollegi Savama. Thank you, Chair. Well... Kiitos puheenjohtaja. Onhan tämä kerta kaikkiaan absurdia. Tämä ongelma on juuri se syy, miksi meillä on näitä ohjelmia. Ja nyt tämä iskee meitä näpeille. Me haluamme, että meidän lähialoilla olevat valtiot ovat demokraattisia valtioita. Ymmärrän toki poliittisen tilanteen, joka näissä maissa vallitsee. Ymmärrän, missä vaiheessa demokratiakehitystä ollaan menossa. Mutta vaikka kaiken tämän sanon, niin yksi kysymys jää vielä ilmaan. Mitä me voimme tehdä? Meidän kansalaiset kysyvät meiltä. Hehän ovat näitä verovaroja meidän kirstuun kantaneet. Ja tämä on kaikkein tärkein kysymys, jota meidän tässä salissa tulee kysyä mielestäni. Minulla on muutama konkreettinen kysymys. Mitä me voimme tehdä? Millä tavoin me voimme pakottaa Moldovaa antamaan faktoja näistä väitteistä, mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joita meillä on. Valitettavasti pelkän päätteen näitä keinoja ole turhan monta, joten viimeinen kysymys on, ei jätetä kiveäkään kääntämättä, mutta mitkä ovat aivan konkreettisesti ja kirjaimellisesti ne keinot, joita meillä on käytettävissämme? Ja mikäli meillä ei ole mitään keinoja käytettävissä, niin sitten meidän on pysähdyttävä miettimään. Toki ei nyt tänään tässä keskustelussa, mutta meidän on mietittävä, mitä me teemme, ja meidän on muutettava olemassa olevia sääntöjä ja ehtoja. Ja mikäli tilanne sitä vaatii, lainsäädäntöä on muutettava – emme voi sallia sitä, että löydämme uudestaan tästä absurdista tilanteesta. Ja meillä, maksajilla, ei ole keinon keinoa päästä asian pohjalle, joten meidän todellakin nyt kertoa hieman, että päästään eteenpäin tämän Moldovasen kanssa. Minä uskon myös, että joku tällainen valtion päämies pelaa poliittista peliä. Ei meidän tulisi jättää sitä ihan äh, levälleen. Eli me miettii mikä on suunnitelma. Se, mitä nyt tässä on äh, pöydällä, ei riitä meille. Miten tämä menee tästä nyt sitten eteenpäin? Kiitos puheenjohtaja tähän kontekstiin. Teille itse asiassa vastasi jo teidän ensimmäiseen puheeseen, nimittäin äh, presidentin äh, puhe liittyy myös sisäpoliittiseen tilanteeseen. Siellä on nyt tällainen yhteiselo, sanottaisinko meille kriittisen presidentin ja, ja EU-myötämielisen parlamentin välillä ja siitä, sitä siellä pelataan. Ja tämä oli oikeastaan se tausta kaikelle. Presidentti ei ole toimittanut mitään äh, todisteita. Me olemme pyytäneet sitä häneltä sekä bilateraalisesti äh, että Kishnaun äh, delegaation puheenjohtajan kautta ja myös julkisesti keskusteluiden kautta komissiossa. Me olemme todellakin pyytäneet todisteita, mutta näin ei ole tapahtunut emmekä me ole saaneet äh, edustustammekaan kautta mitään vastauksia. Ja olette ihan oikeassa, tällaista ei saa jättää reagoimatta. Ja teidän delegaationnehan on lähdössä sinne. Ja olemme valmiita bilateraalisesti keskustelemaan meidän kanssanne, kun valmistelette matkaanne, niin että voimme auttaa teitä valmistautumaan tähän kokoukseen, koska tämä on erittäin hyvä foorumi ottaa tämä asia esille ja olen hyvin kiitollinen teidän tarjouksestanne eh, hieman tukea meitä. Ja sitten tämä miljoonaskandaali. Hallituksen on se itse selvitettävä se, mikä on hyväksi, on tämä sopimus kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, koska se on jonkinnäköinen laatutakuu rahoituksen hallinnoimiselle tuossa maassa. Mutta paljon jää tehtävää. Korruptiosta olemme puhuneet äh, lähes joka ikisessä tapaamisessa äh, hallituksen kanssa mutta se on hyvin syvälle juurtunut ja tulee kestämään kauan ennen kuin siellä nähdään minkäännäköisiä tuloksia. Uh, what to do and also... Ja sitten kysymys, teidän viimeinen kysymykseni siitä, mitä tehdä. No ei meillä tässä nyt ole mitään valtavaa vipuvaikutusta tämä sitoumus, mikä Moldovan hallitus on tehnyt, jotkut niistä ovat laillisia. Meillä on assosiaatiosopimus, mutta tämän tapaisessa tilanteessa voimme lähteä hyvin kriittiseen vuoropuheluun, niinhän me olemme tehneetkin. Mutta kuten sanoin, me haluamme myös painottaa enemmän meidän taloudellista yhteistyötämme ennemminkin kuin budjettitukioperaatiota. Ne ovat äh, nyt äh, jäähyllä, mutta tämä ei koske tätä 2016-2017 projekteja, vaan kaikkea sen jälkeen. Meillä on paljon äh, asioita, missä voimme saada aikaan muutoksen, kuten esimerkiksi koulutuksessa, jätteiden käsittelyssä ja niin edelleen. Joten meidän äh, mahdollisuutemme valvoa tai valvoa parempaa luotettavuutta näiltä projekteilta on parempi. Ja näin me aiomme myös tehdä. Minusta tämä on tärkeä asia, jota me jatkamme edustustamme kautta ja myös muilla foorumeilla kuten esimerkiksi Moldovan valtuuskunnan vierailulla. Mutta en usko välttämättä, että me tulemme saamaan presidentin minkä näköisiä todisteita. Ja, vielen Dank. Dann schlage ich vor, dass Sie uns eine Liste geben mit... Kiitos. 2007-2015 äh, haluaisin teidän tilintarkastuksenne ja kaikki suunnitellut eri projekteista – miten ne katetaan. Ja jatkossa me tulemme valvomaan tätä säännöllisesti ja olisimme kiitollisia edustaja Harmsille, jos te voitte sitten raportoida meille, mitä siellä tapahtuu, koska tehän puhutte myös kansalaisjärjestöjen kanssa ja antikorruptioviranomaisten, valtion syyttäjän ja muiden kanssa, että olisimme kiitollisia lisäinformaatiosta ja, ja tämän me nyt, nyt laitamme kyllä merkin Moldavian asiakirjoihin tästä. Koska tässä nyt on kysymys siitä, mistä me teemme päivittäin. Ja minä otan tämän kyllä henkilökohtaisesti. Minusta tämä on tehtävä meille. Ja he, tulee hetki, kun meidän täytyy myös äh, tavallaan oikeuttaa toimintaamme ja se, että äh, miksi me olemme esimerkiksi, äh, miksi emme olisi puuttuneet virassa olevan presidentin puheisiin ja sanoneet sitten jälkeenpäin vaan, että no se nyt vaan puhuu. Kiitokset nyt tästä lisäinformaatiosta ja mitä tulee tähän budjetista annettavaan tukeen, niin äh, tästä me haluaisimme hieman enemmän tietoa, millä tavalla tätä budjetista annettavaa tukea valvotaan. Ja pyytäisimme, että kun Moldavian delegaation puheenjohtaja seuraavan kerran tulee Brysseliin käymään, että me saisimme ajoissa tietää sen, että me voisimme kutsua hänet paikalle kokoukseemme. Koska uskon kyllä, että meille olisi hyvin äh, tärkeää jatkaa tämän asian seuraamista. Ja että me annamme jonkinnäköisen merkin siitä, että me emme nyt ole tämän maailman suurimpia idiootteja, jotka ovat valmiita nielaisemaan mitä tahansa. No siis tarkoitan tällä idiotilla myös itseäni. No niin, Onko muita ehdotuksia? Ja edustaja Harms, älkää unohtako meitä. Tämä on meille tärkeä asia. Kiitos tästä esityslistan kohdasta. Ja nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan numero kahdeksan, joka on äh, raportti meidän äh, valtio, valiokuntamme matkasta Jordaniaan Libanonin 23. syyskuuta 2016. Nyt on kestänyt hieman aikaa ennen kuin me kykenimme tätä kohtaa käsittelemään. Also, wir waren zuerst im, im Libanon und dann in Jordanien. Eli me kävimme ensin Libanonissa ja sitten Jordaniassa. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen matka jossa on kysymys UNRWAsta ja sen keinoista ja pakolaisista, vaikkakin tässä nyt on kysymys pakolaistilanteesta, joka on ollut voimassa jo 40 vuotta. Ja näimme sen, että alun perin 750 000 ihmistä on tänä päivänä noin 5 miljoonaa. Ja tämä pakolaisryhmän kasvu näiden ihmisten, joita pakolaisiksi kutsutaan ja he niin itsensä myös määrittelevät. Minua hämmästytti, että ihmiset asuvat taloissa, joita kutsutaan tällaisiksi suojiksi. Ja näissä taloissa, jos siellä on ongelmia, vaikkapa jos taloon tulee jonkinnäköinen, ää, äh, menee rikki vähän, niin sitten ihmiset vain istuvat ja odottavat, että joku muu tulee ja korjaa. Se, mikä minua hämmästytti kovasti, oli se, että nämä ihmiset eivät ottaneet mitään vasta- vastuuta omasta elämästään ja elämän kohtalostaan. Se minua ehkäpä järkytti eniten ja kysynkin, että eikö tämä pakolaisapu ole johtanut liikaa siihen, että ihmiset eivät enää itse kanna vastuuta ja ihmisiä paapotaan. Ja se oli ainakin se asia, joka vaikutti minuun hyvin vahvasti. Näimme toki suurta kiitollisuutta Euroopan unionia kohtaan. Ja näimme, että raha oikeastaan ei riitä. Näimme paljon työttömyyttä. Näimme, että Libanonissa pakolaisia kohdeltiin huonommin kuin Jordaniassa. Näimme, että 75 prosenttia UNRVAn prosentista tulee YKlta. Näimme, tai oikeastaan tässä on kysymys tällaista kansainvälisestä koordinoinnista, jolla pyritään ratkaisemaan tämä konflikti. Mutta ratkaisua ei näy. Näimme, että myös meidän jäsenvaltiomme ovat äh, toimivat tuolla paikan päällä kiiton, kiittämisen arvoisella tavalla ja yrittävät siellä helpottaa hätää, koska hätää siellä on. Siellä on myös tällainen ää, äh, äh, tuki, ää, ammattituki 70 ammatille, Ja me, meidän pitäisi vaatia, että näille pakolaisille tehdään todellakin nyt jotakin Libanonissa. Jordaniassa me kävimme seitsemässä leirissä Syyrian rajan lähellä. Yritimme siellä hieman liikkua ja puhua pakolaisten kanssa ja näimme, että siellä oli hyvin tyypillisiä ongelmia, kun ihmiset tulevat ulkopuolelta – ja haluavat tehdä jotain hyvää. Näimme, että talot näissä pakolaisleireissä, niissä ei ollut vessoja ja sitten sellaisia yhteisvessoja, joka johti siihen, että naiset eivät öisin uskaltaneet mennä vessaan talon ulkopuolelle. Esimerkiksi sen vuoksi, että matka sinne vessaan ei ollut valaisto. Minusta tämä oli käsittämätöntä. Ja minusta oli, en voi mitenkään ymmärtää, että nähtävästi ei ole ketään, joka kykenisi korjaamaan tällaiset virheet. Minusta henkilökohtaisesti se oli todella surullista. Mutta tämä oli hyvä valmistautuminen, kun me kävimme sitten leireissä Turkissa. Näiden vanhojen pakolaisleirien tulevaisuuden kysymys, ehkäpä Libanonissa vielä enemmän kuin Jordaniassa, Tämä on kysymys, joka askarruttaa hyvin paljon. Voimme... Tästä on tullut tämä elämän malli pakolaisille, vai pitäisikö meidän saada aikaan parempaa integroitumista vastaanottaviin maihin. Täällä on kollegoita, jotka olivat paikalla. Tsela, Knitsi, te saatte mielellänne eh, täydentää tätä minun suullista raporttia. Tämä suulli- eh, kirjallinenhan on teille kaikille annettu, joten voitte lukea. Haluatteko te täydentää? Te voitte puhua italiaa, vaikkakaan täällä ei ole italian koppia. Eh, grazie. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mielelläni puhun Italiaa. Se on helppoa, helpompaa minulle. Ensinnäkin haluan kiittää teitä ja kaikkia niitä kollegoja, jotka osallistuivat tälle matkalle. Tämä oli erittäin kiintoisa matka, koska me todellakin kävimme kahdella leirillä ja saimme tutustua aika monimutkaiseen todellisuuteen, vaikeaan todellisuuteen siellä. Ja haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka osallistuivat, koska kaikki olivat valmiita rakentavaan keskusteluun. Kaikki halusivat ymmärtää paremmin, ymmärtää, miten jatkossa voisimme paremmin Euroopan puolelta tukea. Te kuvailitte erittäin hyvin näiden leirien dramaattisia oloja, hygieniaoloja, elinoloja Ähm, pakolaisleirien oikeuksien puuttumista niin Libanonissa kuin Jordaniassakin. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Jordanian tilanne, ja uskon, että olemme yhtä mieltä tästä asiasta, on ehkä hiukan parantunut verrattuna Libanonin tilanteeseen. Ehkä siellä on opittu jonkin verran ja pystytty toimimaan ähm, tehokkaammin. Kaikki lapset eivät tietenkään, ja siellä on myös annettu lapsille mahdollisuus oppia. Kaikki eivät tietenkään ole päässeet kouluun, mutta on erittäin tärkeää, että leireillä olevat lapsit, lapset saavat koulutusta, pääsevät mm, koulun omaiseen, omaisiin oloihin. Oli erittäin oli, oli myös paljon komplikaatioita palestinalaisten ja muiden pakolaisten välillä, ja tämä vain mutkisti jo valmiiksi hankalaa tilannetta. Ja te jo kuvailitte näitä oloja, dramaattisia elinolosuhteita, joissa myös radikalisoinnin riski kasvaa. Eli tilanne on kaiken kaikkiaan monimutkikas. No, miten, millainen näiden kahden maan tilanne sitten on? No se on erittäin hankala taloudellisesti, rahoitu, rahoituksellisesti. Te puhuitte työttömyyden korkeasta tasosta, siitä kuinka vaikeaa on integroitua maan oloihin. Pakolaisten on vaikeaa pakolaisilla on edessään paljon vaikeita tilanteita näissä maissa. Ja näiden kahden maan talouden tilanne näkyy myös kunnissa, joissa ensisijaisesti tuetaan pakolaisia ja pidetään yllä leirejä, mutta kun ajatellaan työttömyyden tasoa ja toisaalta näiden kahden maan valtion vajetta. Ale, valtiotalouden alijäämäinen kyllä on helppo ymmärtää, että tässä on kyse ihan ihmisoikeuksien kyseenalaistamisesta, olipa kyse sitten terveydestä tai lasten oikeuksista, naisten oikeuksista. Mm. Tässä puheenvuorossani voin todeta, että ne hankkeet, joita me olemme hallinnoineet UNR puitteissa ovat sellaisia hankkeita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Me emme voi lakata tukemasta näitä. Meillä on myös tämä Euroopan naapuruusväline, sitä sen kautta on tuettava näitä kahta maata. Ja mielestäni mm, meidän on muistettava tämä asia ja sen työn lisäksi, jota me olemme jo tehneet, meidän täytyy jatkaa tätä näiden maiden tukemista. Siellä on todella vai, hankalat olosuhteet ja myös korruptioriski on korkea. Sitä, sitäkin on syytä pitää silmällä. Eli kun me rahaa annamme, niin tätä rahan käyttöä on sitäkin syytä pitää silmällä. No tämä oli minun kokemukseni ja näkemykseni näistä asioista. Ö, on tietysti hyvin vaikeaa, ihan näin psykologisestikin, nähdä näitä tilanteita. Me näemme sellaisia tilanteita, joita emme kyenneet edes kuvittelemaan, kun menimme näihin valtaisiin leireihin, kävelimme sisälle ja näimme, millaista siellä on. Ja kun ajattelen tätäkin asiaa, niin kyllä meidän täytyy jatkossakin tukea näitä maita niin, että näissä, ää, leire, näissä leireissä pakolaisten elämä olisi vähänkin säällisempää. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Also... Kiitos puheenjohtaja. Yhden asian minäkin opin. Nimittäin elinolosuhteet äh, nimenomaan Libanonissa – Eh, jossa on palestinalaisia, ei ole ihmekään, että Hisbollah ei lopeta taisteluitaan. Hisbollah on yksi niistä miliseistä, joka toimii hyvin aktiivisesti Syyriassa ja eh, varustettuna raskain asein ja Iranin tuella. Ja mm, niin kun Libanonissa eh, ja Jordanissa ei mitään muutu, näillä leireillä, niin radikalisoituminen vain muuttuu. Ja esimerkiksi seinät, maalauksetkin osoittavat sitä. Vuodesta 1948 lähtien tämä on jatkunut ja että YK rahoittaa tuota toimintaa, mutta kyllä käsittääkseni se on Euroopan unioni, joka maksaa hyvin suuren osan ja sen vuoksi mietinkin, että miten on mahdollista, että me kannamme pää kuormituksen ja suurimman osan tästä institutionaalisesta rahoituksesta, koska senhän pitäisi olla niin, että YK kantaa oman vastuunsa, koska loppu tulee sitten Saudi-Arabialta 10 prosenttia ja USAlta. Eli tämä oli yksi asia. Toinen asia, ihmiset elävät siellä jo neljännessä, viidennessä sukupolvessa ja me kutsumme heitä Palestinalaisiksi, vaikkakin okei, okay, alun perin he ovat äh, syntyneet äh, ehkä Palestiinassa, mutta heille ei anneta mitään mahdollisuutta äh, integroitua vastaanottaviin maihin. Jordanissa näillä ihmisillä on kuitenkin oikeus käydä töissä, Libanonissa tätäkään oikeutta heillä ei ole. Siis vaikkakin he kouluttautuisivat, eh, niin kansallisilla työmarkkinoilla Libanonissa näillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta. Ja palestiinalaisten kohdalla en puhuisi leireistä, vaan getto, getoista. Tällaisia eh, ylikansoitettuja eh, kortteleita – jossa on puoliksi romahtaneita taloja, joita pitäisi oikeastaan kutsua raunioiksi. Ja niissä ihmisten täytyy elää. Ja se, mikä on mahdollista taloudellisesti tehdä toimia, niin se on ihan epävirallista vain tässä getossa eikä sen ulkopuolelle. Eihän tämä voi olla mikään tulevaisuus. Meidän täytyy ehdottomasti miettiä, miten muut vastuulliset, eikä niitä etsitä nyt Euroopan unionista, vaan YKsta miten, ja muualta, miten he saataisiin mukaan tähän YK-työhön. Ja lehdistön kautta olen saanut tietää, että äh, nämä, äh, nämä järjestöt tarvitsevat äh, tukea jatkossakin, jotta ne kykenevät toimivaan. että toimivat projektitasolla. Se on ihan normaalia. Mutta se nyt on vain tippa valtameressä. Ja me näimme kaksi erilaista leiriä tai aluetta Yhdessä oli Syyriasta paineita ihmisiä Jordaniaan ja Libanoniin, lähikaupunkeihin, jotka ovat myös riski näille valtioille, koska ne ovat suuri vähemmistö näissä valtioissa ilman, että on mitään mahdollisuutta integroitua näihin köyhiin maihin. Jordania sai Euroopan unionilta 200 miljoonaa makrotaloudellista apua, jotta näitä rahoja voitaisiin käyttää yhdessä kansainvälisen valuuttarahan rahaston kanssa niin, että saataisiin edes minimaali set elinolosuhteet. Ja tuolla UNHCR on myös toiminnassa. UNHCR ja UNRWA oikeastaan ovat, kilpailevat toistensa kanssa varoista omalle työlleen. Ja tässä jälleen vetoa, tai tässä huudetaan aina, että, tai he vetoavat, että, että Euroopan unionin pitää maksaa ja auttaa, mutta kysyn, että mitä YK sitten oikeastaan tekee, joka on itse asiassa, nämä järjestöthän ovat YK alaisia. Ja jos me olemme päämaksajia näille järjestöille, Enkä minä nyt äh, lainkaan kyseenalaista niiden työtä. Jos ei näitä järjestöjä olisi, niin tilanne olisi vielä pahempi. Mutta täytyy miettiä, millä tavalla näitä varoja voitaisiin paremmin käyttää. Meidän täytyisi voida kouluttaa näitä ihmisiä auttamaan itse itseään käsityöläisiksi, sähkömiehiksi, muurareiksi ja niin edelleen, niin että että he saisivat tarvittavat äh, materiaalit ja sitten he voisivat äh, rakentaa kuntoon nämä äh, talot sen sijaan, että he asuvat siellä nyt raunioissa rottien ja, ja, ja kurjuuden keskellä. Ja tämä on valtavan hyvä kasvupohja radikaaleille järjestöille. Tämä on vakava ongelma, eikä tätä pitäisi vain siirtää eteenpäin. Niin tämä äh, sähkömies olisi erittäin tärkeä sen vuoksi, että näissä getoissa kuolee tusinoittain ihmisiä nimenomaan huonoihin sähkötöihin. Sitten kuka komissiosta? Olkaa hyvä. Äh, Thank you very much for, for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos matkakertomuksesta, kiitos suosituksista, suhtaudumme niihin vakavasti. Tilanne on edelleen kriittinen ja se on hieman sekava. Nimittäin on useita eri pakolaiskategorioita. On palestinalaisia, useamman sukupolven pakolaisia, sitten on syyrialaisia, joista kaikki eivät ole pakolaisia, Libanonilaisia, pakolaisia, Syyrian väestö Jordaniassa 1,3 miljoonaa, josta noin puolet ovat pakolaisia. Taakka Libanonille ja Jordanialle ovat suunnattomat. Meidän on tehtävä kaikki, mitä voimme auttaa heitä kahdenvälistä rahoitusta, INA rahoitusta ja sitten YK on Madat-rahastoa on käytettävä hyväksi. Meidän on työskenneltävä rohjuuritasolla kaikkien kumppanien kanssa. UNHCR, UNOL, virasto, ennen kaikkea Jordaniassa, te näette itse tilanteen. Minä taisin vierailla samalla leirillä Jordaniassa muutama viikko ennen teitä. Merkittäviä eroja on olemassa ruohonjuuritasolla. Leirit Jordaniassa ovat paljon suurempia, paljon paremmin järjestäytyneitä kuin Libanonissa taaseen. Valtaosa pakolaisista asuu pienissä leireissä. Vekalaaksossa esimerkiksi on pieniä leirejä, jotka ovat hajautuneet sijoittuneet ympäriinsä. Vegalaaksosan 3000 leiriä. Elinolosuhteet ovat paljon ankarammat. 4-5 kommenttia. Ensinnäkin suhteemme ja yhteistyömme Unuan kanssa. Se taitaa olla vanhoin, vanhin YK-virasto, 70 vuotta vanha me olemme helpoiten ennustettava lahjoittaja. EU toimii siten, että tehdään yhteispäätöksiä, jotta voidaan tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia ja sitten olemme suunnitelleet 2017-2020 välille uuden rahoituksen. Tämä täytyy vielä hyväksyä virallisesti. EU rahoitus on vakalla tasolla 82 miljoonaa euroa vuodessa. On totta, ettei tämä riitä. Ihan totta puhuakseni Euroopan unioni itse ei ole YK-jäsen. Me olemme ainoastaan tarkkailijajäsen. Toki kaikki jäsenemme ovat EU, YK-jäsenvaltioita No, tämä nyt on ikuinen ikuisuusongelma. Monet virasto, varsinkin UNHCR, UNHCR nyt ensisijaisesti, he, heillä on akuutti rahoitusongelma. YK budjetti kuilu tulee kasvamaan johtuen joidenkin YK-jäsenten poliittisista päätöksistä. Emme me voi kaikkia tulee menetuksia korvata. Voimme toki olla tärkeä kumppani ja jatkaa tätä hyvää työsuhdettamme. Me käymme YK on R, UNRVn johtajan kanssa tasasiväliajan keskusteluja. Ja he kyllä saavat aikaan tuloksia ruohonjuuritasolla. UNHCR taas sen pyörittää näitä Jordanin leirejä. Ja he todellakin suorittavat laadukasta työtä. Olette oikeassa sen suhteen, että <clears throat> pakolaisten ihmisarvo ei saa heiltä riisua meidän on autettava heitä elämään mahdollisimman normaalia elämää. Niin normaalia elämää kuin mahdollista näissä olosuhteissa. Me emme auta heitä selviytymään joka päiväisestä elämästä, vaan me autamme myös ammatillisessa koulutuksessa, muun muassa Libanonissa. Tämä on erityisen tärkeää. Meidän on helpotettava työmarkkinoille pääsyä. Ennen kuin saavuin valiokuntaan, olin Jordanian kauppa suhteita käsittelevässä kokouksessa ja me olimme solmineet kauppasopimuksen viime vuonna ja me hieman muutimme näitä alkuperäsääntöjä ja Jordanian sidosryhmät ovat kertoneet, että tämä on ollut suuri apu. Nimittäin mikäli heidän pitäisi panna täytäntöön mm, muovia tekstilialalla näitä alkuperämerkintä säätiöiden niin heilosat olisi, voisivat luoda näitä työpaikkoja, joita he mahdollisesti ovat luomassa. Ja moni pakollinen myös tulee työllistymään. Odotamme, että 15 prosenttia uudesta työvoimasta on pakolaisia. Ja tämä nousee 35 prosenttiin. Tämä tuo tuloksia, mutta tämä on myös hyvä mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ei ainoastaan Jordanian väestölle, vaan myös pakolaisille. Oleskelulupa ja työlupa asia nousi esiin. Jordanin on hieman tiukkoja näiden suhteen. Syyriasta peräisin olevat palestiinalaispakolaiset, jotka ovat Libanonissa, niin nämä eivät joudu maksamaan näistä oleskeluluvista ja tämä on ulotettu koskemaan myös muita syyrialaisia pakolaisia. Libanonin suhteen erityisemmin. Meillä on assosiaatiosopimus kyseisen maan kanssa. Se astui voimaan yli 10 vuotta sitten. Libanonin teollisuus- ja maataloustuotteiden pitäisi nauttia tullivapaasta pääsystä Euroopan unionin markkinoille, mutta terveydellisten, eläinlääketieteellisten olosuhteiden suhteen on vielä puutteita ja tämä vaikuttaa kaupankäyntiin EUn kanssa. Tämä vaikuttaa myös Libanonin ja pakolaisväestön olosuhteisiin. Me haluamme investoida elinolosuhteisiin, koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, tekniseen koulutukseen ja tämän asian suhteen me olemme todellakin ottaneet aivan harppauksia eteenpäin. Molemmat maat ovat tämän tunnustaneet. Libanonissa on tapahtunut myönteinen kehitys hallitusta ja presidenttiä ei ollut silloin, kun te olitte siellä, mutta nyt nämä ovat paikoillaan. On helpompi luoda rakenteellisempi suhde. Maassa ei ollut talousarviota kahdeksan vuoden ajan. Ei ollut minkäännäköistä talousarviota siis. He arvostelivat meitä siitä, että me emme antaneet lisää tukea Miten me voimme antaa budjettitukea, mikäli ei ole olemassa budjettia? Siinä on lievä ristiriita. Viimeksi olin suurlähettiläiden kanssa tapaamisessa ja toin tämän asian hyvin selkeästi esiin pääministerille. Tilanne on muuttunut ja voimme tehdä enemmän. Mutta kun puhutaan tästä taakan jakamisesta, mainitsit yhteistyön ja jäsenvaltioiden roolin ruohonjuuritasolla, niin me olemme tyytyväisiä tähän koordinaatioon ja siihen, miten asiat toimivat. Kolikon kääntöpuolena on se, että tapahtuu näitä sisäisiä siirtoja pakolaisten suhteen. Tämä on jatkuva saaga, tämä sisäisten siirtojen ohjelma, josta päättäjämme sopivat, niitä ei panna vielä täytäntöön. huhtikuun luvussa, lopussa julkaistut luvut osoittavat, että 18 000 on käynyt läpi sisäisen siirron, vaikka kaavailtu lukumäärä oli paljon suurempi. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä ja on tärkeää, että pystytään helpottamaan näiden kahden valtion taakkaa. Kiitos. Emme me nyt voi kuormittaa komission niskaan kaikkia äh, pakolaisongelmia, mutta kysymys on kuitenkin se, että kuinka kauan pakolainen on pakolainen. Eli kysymys on myös äh, tilastoista. Tässä on kysymys äh, jo 60 vuotta vanhoista pakolaisleireistä. Kiitokset teidän huomiostanne. Emme me nyt ole täysin tyytyväisiä, mutta tilanne on mikä se on. Ja seuraamme tilannetta. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli meidän matkamme Turkkiin. 2.4. marraskuuta 2016. Ihan rehellisesti sanoen, jos EUn suurlähettiläs sanoo, että hän on iloinen siitä, että budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtaja tulee, niin silloin tilanne on paha. Ja sen jälkeen tilanne on kärjistynyt Turkissa vielä entisestään. Tämä vierailu oli hyvä ja kiitän delegaatiota erittäin paljon, myös toki, tai edustustoa myös Libanonissa, mutta erityisesti Turkissa. He meitä siellä opastivat Matkustimme useita satoja kilometrejä bussissa, kävimme tärkeitä keskusteluita Turkin viranomaisten kanssa. Oli erittäin mielenkiintoista ja tärkeää nähdä, että Euroopan unioni tekisi virheen, jos se keskeyttäisi jäsenyysneuvottelut. Tämähän on Saksassa suuri aihe ja olen hyvin paljon puhunut sen puolesta, että emme me voi keskeyttää tätä äh, pakolaissopimusta, emmekä myöskään jäsenyysneuvotteluita. Jos näkee paikan päällä, mitä siellä tapahtuu, niin se niin voisi kuvitella, mikä tilanne oli, jos ne välineet, jotka meillä on nyt käytettävissämme, jäisivät pois. Kollegat Seleria, minä emme äänestäneet 2005 Turkin jäsenyysneuvotteluiden aloittamisen puolesta, mutta nyt me vastustamme sitä, että ne lakkautetaan. Tämä on aika ironista. Nämä kolme miljardia euroa, jota, se on se asia, jonka parissa me toimimme silloin siellä. Siis kysymys oli tästä pakolaisavusta ja sitten myös tämä liittymistä valmisteleva tuki, jossa Turkki on suurin EUn rahojen saaja. Ja Turkilla ei oikeastaan ole minkäännäköistä mielenkiintoa tähän liittymistä valmistelevaan Turkkiin. Tukeen raha on olemassa, mutta Turkki ei halua sitä käyttää. Kaikki, mikä liittyy demokratiaan, oikeuslaitoksen uudistamiseen ja vastaaviin, niin heinäkuusta 2016 äh, lähtien tästä tämän äh, vallankaappausyrityksen jälkeen kaikki on muuttunut. Joten haluaisin tietää hieman tästä, mikä tilanne on äh, näiden turkkilaisten virkailijoiden, viranomaisten kanssa, jotka käsittelevät näitä EU-rahoja. Kuinka monta heistä on vielä omassa työssään, koska kun me halusimme tavata ihmisiä, niin aina joku puuttui. Oli tällaisia aukkoja ja nyt on viisi kuusi kuukautta myöhemmin. Joten te voitte antaa tämän vastauksen meille kirjallisesti myöhemmin. Näemme myös, mitä pakolaisuus merkitsee. Kävimme leirissä, pakolaisleirissä ja puhuimme ihmisille tämän leirin ulkopuolella. Näimme, miten vaikea taloudellinen tilanne on ja miten tärkeä tämä pakolaissopimus Turkin kanssa on. Ei tässä ole kysymys näistä pakolaisista, jotka tulevat Välimerin yli ja että ne palautetaan. Se ei ole tärkeintä, vaan kysymys on siitä, että annetaan humanitaarista apua. Tapasimme kaksi varapääministeriä. Molemmat keskustelut olivat mielenkiintoisia, mutta niitä he, niihin vaikutti hyvin vahvasti myös tämä ajankohtainen mieliala siitä, että Euroopan unioni on jättänyt turkkilaiset liriin. Tilanne Turkissa on vielä heikentynyt entisestään ja meitä kiinnostaisikin, mikä tilanne on tällä hetkellä Tyrkissä. Haluatko kollega Zeller vielä käyttää puheenvuoron täydentämään? No, jäsenyysneuvotteluiden jatkaminen, en tiedä onko niissä enää, onko niistä iloa, mutta vuoropuhelu on tällä hetkellä välttämätöntä. Kysymys on vain se, mihin suuntaan tässä mennään. kun edellytykset muuttuvat koko ajan. Se, mitä puheenjohtaja juuri sanoi, että esimerkiksi eh, ne henkilöt, joiden kanssa meidän pitää puhua, ne vaihtuivat koko ajan tai niitä puuttui. Erityisesti minua hämmästytti eh, komission edustaja, joka oli johtamassa tuomarikoulutusta Turkissa. Hän sanoi, että oikeastaan kaikki tuomarit, joita on koulutettu Euroopassa Euroopan lainsäädännöstä, niin yksikään ei istu enää virassansa. Mutta ei se nyt ole niin paha, koska yliopistoista hän tulee koko ajan uusia ihmisiä, jotka nimitetään sitten syyttäjiksi ja tuomareiksi ja, ja voimme sitten myöhemmin kouluttaa ne uudestaan täällä Euroopassa. No onko tämä nyt sitten järkevää? Onko järkevää, että rahoitamme projekteja esimerkiksi rautateiden rakentamisen alun perin näiden rautateiden piti olla tällaisia liittymäpaloja Euroopan laajuisiin verkkoihin, jotka vielä ovat vasta paperilla, mutta joita jo nyt rahoitetaan. Minusta nämä ovat nyt Turkin sisäisiä projekteja, enkä tiedä kuuluvatko ne tähän liittymistä valmistelevaan tukeen. 15 prosenttia Syyriasta tulleista pakolaisista ovat enää leireissä, muut ovat äh, valinneet, äh, että ne eivät mene sinne leiriin, koska siellä ei ole minkäännäköisiä kontakteja ulkomaailmaan. Koska vain Kahaman Harashin pääsi vierailemaan, koska se on tällainen Äh, esimerkkileiri, jota voidaan näyttää, mutta sitten näitä leirejä on muuallakin. Ikävä kyllä tästä ei niinkään puhuta Turkissa. Ja kurdikonflikti on johtanut siihen, että vähintään 60 kylää kurdialueella Kaakossa, Kakkosturkissa on, äh, on äh, tuhottu mutta tässä nyt on paljon asioita, että turkkalaisten pitää itse ensin ratkaista. Kiitokset ja sitten komission um, Yritän antaa teille niin lyhyen päivityksen kuin mahdollista. Aika paljonhan Turkissa tapahtuja on tapahtunut <clears throat> viime kuukausina. Tämä oikeastaan heinäkuun vallankaappausyrityksestä alkaen. Vallanka- vallankaappauksen jälkeiset toimet ovat olleet erittäin huolestuttavia, kun ajatellaan perusoikeuksien kunnioittamista, oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista, lehtimiesten tilannetta. Monet ovat vankilassa eniten kuin missään muualla maailmassa. Ja tämä tietysti heijastui myös komission maaraportissa, jonka komissio julkaisi viime vuonna. Ja me olemme välittäneet nämä huolenaiheemme ähm, Turkin viranomaisille. Sitten oli tämä kansanäänestys, johon EU reagoi välittömästi. Me tuimme myös OECDn, ODA-viraston ähm, matkakertomuksen tuloksia. Kansanäänestyksen järjestämisessä oli ollut ongelmia, mutta kaikkein tärkeintä on se, että että perustuslain muuto, muutosta tullaan arvioimaan EUn ja Euroopan neuvoston arvojen valossa. Me emme ole kritisoineet Turkkia siitä, että se muutti järjestelmän parlamentaarisesta presidenttijärjestelmäksi, mutta kritisoimme tapaa, jolla tämä tapahtui. Tässä parlamentissa käytiin viikko sitten hätäkeskustelua siellä komissaari Haan osallistui keskusteluun ja keskustelu oli hyvinkin eloisaa. Ja viime perjantaina ulkoasiaministerit keskustelivat Turkin tilanteesta kansanäänestyksen jälkeen epävirallisessa kokouksessa Maltalla. Kukaan ei varmaan halua, tai no sanotaan näin, että kaikki haluavat jäsenvaltiot ja Äh, instituutit haluavat pitää viestintäkanavat toiminnassa Turkin kanssa ja haluamme, että Turkikin pysyy sitoutuneena tähän kommunikaatioon ja jatkossakin kyllä arvioimme tilannetta, arvioimme tilannetta tulevina viikkoina kiinni, koska asiat muuttuvat jatkuvasti, mutta haluamme pysyä mukana. Turkkilaisten tulisi olla meidän dialogimme keskiössä, turkkilaisten ihmisten kansalaisten. Meidän äh, rahoitusyhteistyömme tulee jatkumaan ja me haluamme erityisesti tukea äh, kansalaisyhteiskuntaa, perusoikeuksia, koska juuri tällaista tukea tarvitaan. Ja puheenjohtaja, estitte kysymykseen siitä, minkälaisia vaikutuksia vallankaappausyrityksellä oli. No, viimeisimpien ö, tilastojen ö, mukaan 96 000 virkamiestä erotettiin. Sikäli kun meidän ö, puheenvuorokumppanimme ö, ö, tietävät, niin noin 100 000 ö, ulkoministeriöstä EU-ministeriöstä vain noin 20 virkamiestä erotettiin. Tämäkin on huolestuttavaa, mutta kaikkiana riippuu tietysti siitä, millä alueella toimitaan, millä yhteistyöalueella toimitaan, onko vaikut, ovatko vaikutukset merkittäviä vai vähäisempiä. Sanoisin vielä muutaman sanan pakolais tai tästä EU-Turkki-sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta, koska on tärkeää, että me jatkamme täytäntöönpanoa. Olen yhtä mieltä siitä. Viimeisin EU-Turkki-kertomus ja ensimmäinen pakolaisraportti julkaistiin maaliskuun alussa. <clears throat> Huolimatta tämänhetkisestä tilanteesta. Tämä sopimus toimii, näin voidaan sanoa. Me olemme saaneet kourin tuntuvia tuloksia muun muassa Itäisen välimeren reitin sulkemisen ja 93 prosentin vähenemistä, kun puhutaan kadonneista ihmisistä. Eli tilanne on vielä paha, mutta se on paljon vähemmän dramaattinen kuin vaikkapa vuonna 2016. Vuoden 2016 maaliskuussa Turkkiin tuli päivittäin 1500 ihmistä keskimäärin. Tällä hetkellä noin 49-50, vähän yli 50 ihmistä päivässä tulee Turkkiin. Eli edelleenkin aika monta, ottaen huomioon tilanne Kreikan saarilla, mutta tilanne on nyt ainakin hallinnassa ja me pidämme kiinni omista sitoumuksistamme. Meidän täytyy antaa tunnustusta Turkin viranomaisille. He ovat tehneet paljon. Kolme, lähes kolme miljoonaa syyrialaista pakolaista on tälläkin hetkellä maassa. Eli valtio kyllä kantaa myös suurta taakkaa, suuren taakan, ja me autamme omalla toiminnallamme Turkissa Kolme miljardia euroa annettiin käyttöön, 2,2 miljardia on jo sidottu ja sopimuksia on allekirjoitettu yli 1,5 miljardin edestä. Tämä on johtanut 790 miljoonaa maksatuksina. En nyt käy läpi kaikkia hankkeita. 47 keskittyy kunta, infrastruktuuriin, terveydenhoitoon ja koulutukseen. Suurin osa hankkeista toteutetaan kumppaneiden kautta UNHCR, UNICEFin, Maailmanpankin avulla ja jäsenvaltioidenkin virastot, kuten KF2V Saksasta. Mutta myös suoria apuja annettiin, avustuksia annettiin Turkin hallitukselle. Eri edustajat ovat usein kritisoineet meitä siitä, eli hallituksen edustajat kritisoivat meitä sitä, että emme olisi antaneet riittävästi, mutta me olemme antaneet kolme miljoonaa sekä terve- terveys- että koulutusministeriölle Turkissa. Haluaisin vielä mainita ihanan avoimuuden hengessä ja Oettingerin aloitteen vuoksi haluaisin mainita, että me haluamme kutsua parlamentaarikoita ähm, pakolaisfasiliteetin äh, johtokunnan kokoukseen tarkkailijoiksi. Seuraava kokous on kesäkuussa ja todella olisi hyvä, jos Euroopan parlamentin edustajat voisivat osallistua tarkkailijoina näihin kokouksiin. Mitä tulee liittymistä edeltävään apuun Turkille? Mehän olemme jo ryhtyneet tarkastelemaan tämänhetkistä tukea IPA-välineen kautta. Meillä on kaksi tärkeää hanketta. Yksi liittyy muun muassa koulutukseen. Ne on nyt keskeytetty hyvistä syistä, eli me valvomme jatkuvasti tilannetta. Me ryhdymme toimiin, mikäli tarve niin vaatii. Ja IPA 2-asetuksessa on myös säännös, jonka myötä voidaan palkita hyvästä toiminnasta, ja jos taas suoritus ei ole ollut tyydyttävää, niin silloin langetetaan sanktioita. Ja me teemme näitä päätöksiä aikanamme. Ja aiomme myös jatkossa tehdä yhteistyötä, jotta voimme antaa enemmän tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille Turkissa. Ja Voisin tietysti e, jatkaa tätä selostustani siitä, miten tämä fasiliteetti toimii, mutta en nyt mene siihen. Vielä yksi huomio yhteistyöstämme Turkin kanssa. Nimittäin me jatkuvasti haluamme uudistaa tulliliittoa. Siitähän Euroopan parlamentti on keskustellut useaan otteeseen. Viime vuoden lopussa komissio hyväksyi mandaatin päivittää tätä tulliliittoa niin, että se olisi tarkoituksenmukaisempi, koska se on nyt 20 vuotta vanha, niin että se voisi sisältää esimerkiksi palveluita, maataloutta, julkisia hankintoja, ja potentiaaliset hyödyt, erityisesti Turkille, ovat aivan kourin tuntuvat ja he tietävät sen, joten neuvotteluita ja keskusteluja käydään edelleenkin neuvostossa, olkoonkin, että se on poliittista luonteeltaan. Tämä on meille kuitenkin avainasia ja tämä voisi olla perustana hyville suhteille. Jatkossa tehtiinpä sitten mitä tahansa poliittisia päätöksiä, jotka liittyvät tuleviin suhteisiimme Turkin kanssa. Tärkein viesti jatkuvasti on se, että olemme keskusteluyhteydessä. Ja, vielen herzlichen Dank, Kollege Zeller. Sitten kollega Zeller. Ich habe noch eine Frage zu den drei Milliarden. Äh, Minulla on jo kysymys tästä pakolaistuesta Turkille kaikki nämä miljardit tulevat siis EUn, jäsenval- äh, EUn budjetista kaksi miljardia äh, jäsenvaltioilta. Käsittääkseni tämä näissä maksuissa ollaan alle tämän miljardin, mutta äh, sitoumuks- maksusitoumuksissa yli. Ovatko jäsenvaltiot täyttäneet velvollisuutensa vai otetaanko tämä uudelleen esiin sitten, kun maksut ylittävät miljardin, koska yleensähän budjetissa täytyy ottaa tämä huomioon. Äh, kaikki on äh, kontrollissa, kaikki on valvonnan alla. Te saatte kaikki luvut. On tällainen menettely, jossa jäsenvaltiot saavat tällaisen maksusertifikaatin, ja minä saan sitten sen henkilökohtaisesti, koska minä olen tämän äh, sen äh, komitean puheenjohtaja. Tämä kestää hieman kauemmin, että nämä varat äh, vapautetaan, kun puhutaan suuremmista infrastruktuuriprojekteista, kuten sairaaloista ja pienemmistä klinikoista tai kouluista. Viime vuonna esimerkiksi sovittiin Maailmanpankin kanssa koulusta, vuotta 50 eh, tuhannelle syyrialaiselle pakolaislapselle, mutta tämä toki kestää ja sitten maksut ovat hieman myöhemmin valmiita. Mutta taloudellinen tilanne on turvattu, se on ihan toinen kuin esimerkiksi Syyrian rahastossa, jossa jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet velvoitteita. Ja, wurde gesagt, dass die Europäische Union große Zurückhaltung hätte bei Schulhaus niin sanotaan, että Euroopan unioni olisi ollut hieman ää, vetäytyvänänsä koulurakennu, koulujen rakentamisessa, koska turkilaiset lapset kävisivät aamupäivällä ja syyrialaiset iltapäivällä. Ensimmäinen ehdotus oli, että olisi tällainen vuorojärjestelmä. Oli myös pula opettajista. Ei ollut tarpeeksi opettajia, jotka osaavat arabiaa. Ja meidän tuellamme on nyt koulutettu opettajia, teemme UNICEFin kanssa yhteistyötä tällä sektorilla, mutta koulun rakentaminen on ihan prioriteetti. Mainitsin tämän yhden projektin Maailmanpankin kanssa ja KFVn kanssa. 70 uutta koulua tullaan rakentamaan 50 000 syyrialaiselle lapselle. Kiitos ja pyytäisin, toisin esiin tällaisen syyrialaisen musiikinopettajan pyynnön. Hän oli aikaisemmin englannin opettaja. Hän sanoi, että eh, ei ole olemassa lainkaan, tai siellä ei ole lainkaan eh, soittimia ja musiikki olisi hyvä näille lapsille. Ja tämä ehkä kuulostaa banaalilta, mutta tällaiset pienet toimenpiteet eh, olisivat hyvä juttu näille lapsille – joten tämä oli asia, joka minun piti teille esittää. No niin, nyt olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun. Kiitokset, että tulitte tänne keskustelemaan kanssa. Tapaamme huomenna kello kymmeneltä. Yhdeksältä on ensin koordinaattorit. Istunto on päättynyt. Hyvää iltaa.